Good afternoon, colleagues. Uh, we, um... Hyvää iltapäivää, kollegat. Kohta 24 esityslistalla tulee nyt kadonneet henkilöt Kyproksessa. Esittelemme tämänhetkisiä saavutuksia ja tulevia haasteita, jotka liittyvät tähän Kyproksen kadonneiden henkilöiden komiteaan. Meillä on ilo saada tänne vieraaksi Paul-Henri Arni. Joo. Niin, siis Gyldenblumer Kytsyk ensinnäkin Kyproksen turkkilainen ja sen CMP, sitten Nestoras Nestoros, Kyproksen kreikkalainen CMP, sitten Bonori Arni, joka on kolmas jäsen siinä, jonka YK on nimittänyt. He pitävät esityksensä sitten kollegat, tiedättekin, ja olette asiantuntijoita tästä, että tämä kadonneiden henkilöiden tilanne on ongelma Kyproksessa ja valiokunta on käsitellyt sitä pitkään päätöslausuma tästä hyväksyttiin vuonna 2007 ja 2008 ja sitten lausuma hyväksyttiin parlamentissa 2011 vuonna. Vuonna 2012 Libe-jäsenten valtuuskunta, jossa minä olin puheenjohtajana, kävi Kyproksella ja kävimme mielenkiintoisia keskusteluja tämän Karonin henkilöiden komitean jäsenten kanssa, jotka ovat täällä tänään. Hienoa, että he ovat päässeet tänne paikalle. Lisäksi haluan myös mainita, että edeltäjäni puheenjohtajana Juan Fernando López Aguilar myös otti hyvin vakavasti velvollisuutensa, jotka liittyvät tähän ongelmaan. Ja jatkan mieleni tuota tärkeää työtä valiokunnan puolesta. Muistutan teille kollegat, että tämä CMP on YK on mandaatin saanut kaksi yhteisöllinen elin, joka tutkii näitä ongelmia saarella ja tapahtui vuoden 1974 jälkeen. Eli tervetuloa näille kolmelle tutkintavaliokunnan jäsenelle. Nyt he saavat puheenvuoron viisi minuuttia kukin. Ehkäpä sitten komissiokin vielä voivat antaa tilannekatsauksen. Sitten otetaan vastaan puheenvuoroja parlamentin jäseniltä, jotka haluavat kommentoida sitä kysymyksiä ja muuta. Joten aloitetaan plymer kytsyksistä Ei vaan äh, sittenkin Ponohi Arni saa aloittaa, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsutte meidät puhumaan tänne valiokuntaan. Se on aina meille kunnia. On myös velvollisuutemme raportoida työmme edistymisestä kun ihmiset katoavat konflikteissa, kuten nykyään Irankissa tai Syyriassa, ja kadonneita näitä kymmeniä tuhansia. Se on kokemuksen mukaan myrkyllisempiä ja traagisempia aseellisen konfliktiin seurauksia. Jos siihen ei tartu, sopua, sovintoa ei löydy. Sen täytyy tarttua ja sitä täytyy työstää. Kyproksella tämä alkoi 1991, kun tämä kadonneiden henkilöiden komitea luotiin YK sipien alla. Kyproslaiset halusivat siirtää tämän erilleen ratkaisuneuvotteluista. Ja yes, Jessen kanssa, jolla oli lista kadonneista, joka oli kolmikanta komitean työn tulosta ja perustui YK äh, yleiskokouksen pääslausuntoon pyrittiin selvittämään kadonneiden henkilöiden lista. Kesti 14 vuotta laitettoman lista. Ja tässä ei ollut oikeusprosessia alla. Alussa ei pyritty myöskään mitenkään esittelemään kadonne tilannetta. Komitea on niin kuin nykyäänkin, se oli kolmikanta komitea alun perinkin kolme kreikan kyproslaista kolme, kyproksen turkilaista ja Makin alueen johto tukee sitä ja sitten on pääsihteerin nimittämä puheenjohtaja, joka tehtävänä ottaa konsensuksen löytäminen. Meillä on aina kolmella äänellä tehdään päätös, kun poliittista ratkaisua ei ole löydetty. Joten tässä tarvitaan sovittelua. viimeisen 25 vuoden aikana pyrittiin ensiksi luomaan tämä kannattajan henkilöiden lista. Se on normaali aika. Kroatiassa hallitukselta meni noin 20 vuotta sopia 6500 kadonneen ihmisen listasta alun perin määrä oli 20 000. Kesto on ihan normaalia. 95 hyväksyttiin tämä kadonneiden henkilöiden lista, kun molemmat osapuolet hyväksyvät sen, siltä pohjalta me työskentelemme. 2001 ihmistä on kadonnut. 94-98 pyrittiin selvittämään kadonneiden kohtaloa ja tulokset olivat rajoitettuja. Loppujen lopuksi jos tiedät, että herra X katosi 2.30-24.6. ei ole mitään näyttöä. Vasta kun ruumis löytyy, on lopullista näyttöä. On hyvin harvinaista, että kohtalo selviää ilman, että jäännökset löytyvät. Kesti vielä kuusi vuotta neuvotteluja, johtajat keskustelivat, ei ollut mitään muodollisia komitean kokouksia. 2004 saavutettiin sopu, päätettiin ryhtyä toimiin. Nämä toimet mahdollistivat uuden aluun ja vastausten löytämiseen omaisille, jotta he kykenisivät hautaamaan omaisensa ja että tietäisivät paikan, mistä etsiä, että he kärsisi epävarmasti. 2006 toimet alkoivat EU-rahoituksella, joka on merkittävä rahoituksen lähde tälläkin hetkellä. 80 prosenttia tulee EUlta ja kiitämme Euroopan parlamenttia samaten tuestaan. Toimintatapamme on yksinkertainen. Me oikeusviranomaiset takavat immuniteetin, syytesuojan todistajille, ei niin kuin Kosovassa, Serbiassa ja Kroatiassa, jossa syntyy paikka heti, kun kaivaminen alkaa. Poliisit aloittavat tutkimukset ja todistajia voidaan astaa syytteeseen. Kyproksella ei tapahdu näin. Toimimme oikeusjärjestelmän ulkopuolella ja tämä on molempien puolien oikeusviranomaisten päätös. Ja rouva Kyltsenek jatkaa tästä. Thank you, Mr. Arni. And... Kiitoksia haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä tästä mahdollisuudesta. Kuten Arni totesi, myönteinen ilmapiiri saarella heijastuu kaikkeen ja myöskin CMP-komitean työhön. Ja nyt neuvotteluissa on todennäköisempää menestyä, ja tämä on elävä projekti, se muuttuu tai mukautuu aina niiden tarpeiden mukaan, joita hankkeessa on, ja myöskin saaren olosuhteiden mukaan. Ja näillä toiminnoilla on viisi vaihetta. Ensimmäinen on tutkimusvaihe. Jos ei ole kunnon tutkimuksia, jos ei ole kunnon tietoa, niin miten sitten voidaan käydä kaivamassa näitä paikkoja ja käynnistää hankkeita. Ja sitten toinen vaihe ovat nämä kaivamiset, sitten antropoliset analyysit, geneettiset analyysit ja sitten jäänteiden palauttaminen perheelle. Me teemme päivittäin työtä saarella. Meillä on yhdeksän tiimiä kummallakin puolella, etelä- ja pohjoispuolella Kyproksella, ja 100-120 paikkaa tutkitaan vuosittain keskimäärin. Ja 44 arkeologia on mukana näissä hankkeissa. Ja he ovat nuoria kummaltakin puolelta saarta ja he ymmärtävät toisiaan. Sitten antropoliset analyysit tehdään puskurivöyhykkeellä. Kumpikin osapuoli on mukana ja kyproslaisillahan on hyviä inhimillisiä resursseja kaikilla tieteen aloilla. Eli me käytämme omia ihmisiämme, jotka ymmärtävät ja jotka todellakin elävät projektissa mukana. CMP johtaa tätä hanketta. Ja sitten meillä on geneettisiä analyysejä. Meillä on palveluita toisesta laboratoriosta, jonne aina vuosittain tai parin vuoden välein solmitaan sopimus. Ja laboratoriossa on kaksi geenitutkijaa myöskin. Ja sitten jänteiden palauttaminen perheille, se on tietysti tunnepitoisin vaihe tässä hankkeessa. Voitteko kuvitella, että tapaat isäsi tai jonkun toisen rakkaan henkilön ensimmäistä kertaa, et lihana ja verenä vaan luina. Ehkä menetit hänet kolmevuotiaana – ja sitten saat koskettaa luuta ja jättää hyvästit. Mutta ihmiset haluavat, että nämä asiat saadaan tällä tavalla päätökseen ja me yritämme auttaa heitä mahdollisuuksien mukaan. Ja 53 prosenttia näistä paikoista on nyt kaivettu, mutta ainoastaan 32 prosenttia näistä henkilöistä on identifioitu. Eli tutkimukset ovat tärkeä osa ja hautojen kartoittaminen on tärkeää ja meillä on hyvää yhteistyötä kollegoidemme kanssa. Ja meidän täytyy vaihtaa tietoja, meidän täytyy puhua kaikesta, jotta työmme olisi täsmällisempää. Ja kuten Arni sanoi, me suojelemme silminnäkijöitä, eli ihmisten on voitava luottaa meihin ja me rakennamme tätä luottamusta vuosien varrella. Ja meillä on aina kuuden kuukauden kalenteri näiden kaivausten osalta. Ja tietysti se muuttuu sitten tarpeiden mukaan, mutta näin me toimimme. Ja kuten näette näistä kuvista, näette kuinka hankalia nämä kaivaukset ovat. Meillä on esimerkiksi näitä peltokaivaumia, kaivokaivaumia ja etsitään ihmisiä, jotka ovat olleet kateissa jo yli 40-50 vuotta. Sitten on joukkohautoja ja muita. Eli tämä on hankalaa työtä. Tässä nyt on antropologisesta laboratoriosta yksi kuva. Siellä tehdään päivittäin työtä ja yritetään palauttaa perheille mahdollisimman paljon luita. Sitten geneettiset analyysit ovat myöskin hankalia, koska valtaosa kadonneista ovat samasta kylästä. He voivat olla veljeksiä tai serkuksia ja on hyvin hankala identifioida näitä ihmisiä ja jänteiden palauttaminen, kuten sanoin, on se kaikkein tunnepitoisin vaihe. Ja täytyy sanoa, että nämä perheet ovat ne, jotka tukevat meitä eniten. He tukevat meitä projektin kaikissa vaiheissa ja olemme heille kiitollisia. Ja voitte nähdä sitten näiden uskontojen mukaan järjestetyt hautajaismenot tässä kuvassa. Ja tietysti projektin vaikutus on merkittävä. Eli me nyt tarkastelemme saaren mustaa historiaa ja meidän täytyy saada tämä päätökseen. Jos haluamme, että saarella on rauha, niin meidän täytyy käydä läpi nämä asiat, jotta voidaan siirtyä eteenpäin. Ja näin olemme tehneet. Ja me annamme perheelle psykologista tukea. Kiitos. Uh, uh, Haluan kiittää libe valiokuntaa kutsusta. Olen Kyproksen kreikkalainen jäsen, niin kuin puheenjohtaja tässä esteli ja antele päivitystä tilanteesta kymmenen vuoden osalta, kun hanke nyt on ollut voimissaan 2001, kannattaa henkilöä 1508 Kyproksen kreikkalaista ja loput Kyproksen turkilaisia. Ja me tällä hetkellä teemme kaivoksia 1064 ja tämä luku perustuu arkeologisiin löydöksiin. Tähän lukuun kuuluvat henkilöt myös, jotka ovat täysiä luurankoja tai sitten on vain muutamia luita. 629 on tunnistettu ja kuten sanoin aikaisemmin, joskus on vain muutama luu ja tähän on useita syitä kuten rakenteen kehittyminen, luonnollinen maan eroosio, paatojen rakenteet ynnä muut syyt. Tunnistaminen, Tässä on kaksi tärkeää vuotta, 2013 ja 2014. Tästä syystä Meillä on näitä lukuja paljon, näitä tunnistamisia paljon enemmän 2012. Komitea ottaa uusia menettelyjä käyttöön. Tehdäänkö näitä kaivauksia ja se, mitä me teimme? Nimitimme kansainvälisen tunnistamiskoordinaattorin. Ja tämä tieteellinen prosessi sitten laajeni kattamaan lisätyöntekijän vuonna 2015, kuten näette on laskua tunnistamisten määrässä. Tämä johtuu siitä, että on tutkittu monimutkaisia tapauksia, joukkohautoja laboratorioissa. Tämä vie paljon aikaa. Mitä tulee kaivauksiin? Tässä on laskua vuosien 2011 ja 2014 välillä johtuen tiedon puutteesta. Kun ajatellaan mahdollisia hautapaikkoja 2015 vuonna, tilanne on parantunut johtuen siitä, että kaivaksia on tehty suurissa hatauspaikoissa. Ja meillä on tässä yhteistä tutkintaa käynnissä. Ja lisäksi tarkoituksena on pitää toiminta tällä tasolla tai nostaa sitä, ottaen huomioon, miten paljon näitä ratkaisemattomia tapauksia vielä on. Sitten budjetti. Suurin lahjoittaja, kuten tiedätte, on Euroopan unioni, Lisäksi on valtioita, jotka antavat säännöllisesti Sveitsi, esimerkiksi Yhdysvallat, Saksa ja tietysti kyproslaiset. Haluaisin kiittää tässä Euroopan unionia ja lahjoittajamaita. Toivon, että he jatkavat lahjoituksen tällä tasolla tai nostavat niitä tuleville vuosille. Tämä on kallista ja aikaa vievää tämä hanke, mutta se on sen arvoista kyproslaisille perheille ja saaremme tulevaisuudelle. Pari sanaa haasteista. Tässä uidaan poliittisessa monimutkaisuuden vesissä, sillä tilanne on se, että työstämme, teemme työtä hankalassa ympäristössä, kun poliittista sopua ei ole, tässä on monia toimijoita mukana ja meidän pitää tehdä yhteistyötä kaikki nämä hankalat olosuhteet huomioiden aikaan meitä vastaan, perheitä vastaan, koska nämä todistajat ja perheet kuulevat. Arkistot voivat ehkä olla toinen lähde, joka voisi auttaa meitä sitten näiden jäänteiden löytäminen on toinen haaste ja siirtäminen. Se luo humanitaarisia ongelmia. Se liittyy myös tieteellisen työn hitaus ja nämä kulut. Ja pääsy sotilasalueille. No siinä on tullut läpimurto. Turkki, kuten tiedätte, antoi pääsyn 30 sotilasalueelle tulevan kolmen vuoden aikana. Tämä on jatkuva prosessi ja muita paikkoja ehkä löydetään tämän tutkimuksen aikana molempien toimijoiden osalta. Ja sitten syitä menestykseen. Tässä tunnetaan paikallista omistajuutta hanketta kohdaan. Mandaattimme on rajattu, joten sen komitea keskittyy ainoastaan humanitaarisiin aspekteihin. Ja sitten todistajille annetaan tämä immuniteetti Ja komitean työn saa paljon tukea muassa pääsihteeriltä. Tapasimme YK pääsihteerin viime vuonna, viime toukokuussa 2015. Ja Lähi-idässäkin kiinnostus oli nyt CMP-komitea vastaan. Olemme kouluttaneet nyt ihmisiä keski Lähi-idästä, kaksi irakilaista, kaksi libanonilaista. Ja saimme nyt tiedon, että kuusi lisää irakilaista on kiinnostunut liittymään, anteeksi iranilaista, tulemaan mukaan laboratorioon ja kouluttautumaan. Ja lopuksi kollegoiden puolesta hän sanoi, että EUn tuki on äärimmäisen tärkeää työllemme, sekä myös EUn jäsenvaltioiden tuki on tärkeää. Tarvitsemme poliittista tukea ja kannustusta ponnistelullemme. Kiitos. thank you very much. Thank you. Kiitoksia kovasti kaikille kolmelle. Pitäisi mainita että usea edustaja on tullut paikalle tässä tällä välin. Täällä on siis monia paikalla, jotka olivat äh, mukana 12 valtuuskunnan matkalla. Niitäkin, jotka ovat kahdesti Kyproksella. Me olemme siis nähneet hankkeen toimintaa kentältä käsin olemme muun muassa näissä hautajaisissa mukana – on hyvin symbolista toimintaa, mutta käytännön käytännönläheisyyttä on mukana, mutta no minun tehtäväni nyt estää pelkästään kantoja. Meillä on nyt pari minuuttia, että valiokunnan jäsenet voivat kommentoida asiaa, mutta haluaisin kiittää teitä siitä, että olette pitäneet yhteyttä yllä minuun ja edeltäjääni Lopes Aguilariin. Tämä vastuullisuusrakenne on hyvin vahva tässä hankkeessa Liben kanssa, joten kollegat, kommenttinne ja kysymyksenne ovat tervetulleita. Aloitetaan sillä, että puheenvuoron saa Christopher Hoff. Sorry, um, it's the afternoon neuvottelut johtuu iltapäivästä. Not difficult, it's just that, um, it takes... Ei se ole vaikeaa tämä nimi, mutta kestää vain hetki. Kiitoksia. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää teitä siitä, että esittelitte tämän CMP-komitean. Ja aluksi haluaisin sanoa, että me Kyproksella olemme hyvin kiitollisia parlamentille ja EUlle tuesta, jota olemme täältä saaneet. Kun ajatellaan budjetin vahvistamista ja sitä, että CMP saa tehdä työtään. Kyse on tietysti humanitaarisesta työstä ja tavoitteena on, ettei mitään poliittisia asioita viedä tätä kautta eteenpäin. Kadonneet henkilöt on tietysti asia, joka on hyvin arkaluontoinen Ja siitä syystä olemme tehneet tätä työtä 42 vuotta. Eli olemme tutkineet näiden henkilöiden kohtaloita, tietysti lähinnä perheiden takia, jotka ovat vuosikymmeniä odottaneet saadakseen tietää, mitä heidän omaiselleen on tapahtunut. Olen nähnyt CMPn tekemää työtä ja ihailen sitä. Mutta mitä tulee näihin kadonneisiin henkilöihin, niin täytyy sanoa, että on keskeisen tärkeää nyt saada tietää täsmälleen, mitä näille ihmisille tapahtui. Ja toiseksi painostusta on harjoitettu ja nyt 42 jälkeen Turkin armeija päästää tutkijoita tietyille sotilasalueille, jotta voimme tietää, mitä tietyille henkilöille on tapahtunut. Lisäksi tiedän, että parantamisen varaa on tilanteessa, ja Turkin armeijan pitäisi tehdä yhteistyötä näissä asioissa. On vieläkin tiettyjä asioita ja tiedon palasia, joita tarvitsemme, mutta maa, joka on EUn jäsenehdokas, niin miten se voi evätä tietoja tällaisessa humanitaarisessa kysymyksessä? Eli millä tavalla voisimme painostaa Ankaraa, jotta avattaisiin alueet, joilla näiden kadonneiden henkilöiden jäännösten uskotaan olevan. On edelleen suljettuja alueita ja meitä yllästyttää edelleen se, että Turkki, joka soivalla tavalla lähettää kirjeen, jossa väitetään, että heidän pitää sitten saada samainen pääsy toiselle puolelle. Ja hehän tulivat miehittäjiksi ensinnäkin, ja on sääli, että Turkki ei vieläkään halua päästä meitä tietyille alueille. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puhuja saa pari minuuttia Chair, I will speak in Greek. Kiitos, puhun kreikkaa. Olen oikein tyytyväinen, kun meillä on vieraita, jotka tekevät erittäin tärkeää työtä. Olemme varmoja, että meidän täytyy vielä vahvistaa heidän työmahdollisuuksiaan. Mitä herra Kristoforo sanoi, on tärkeää, että Turkin viranomaiset, jotka ovat tärkeä tiedonlähde, tekevät myös yhteistyötä. No, yksi kysymys, niin sanotut sotilaalliset alueet saaren miehitetyssä osassa. Kuten kuulimme, on todella tärkeää saada vähän transparenssia, mitä on tapahtunut niillä. Ja vielä kerran onnittelut työstänne. Halaha. Kiitos sitten, edustaja Halaho. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille alustuksistanne. Niin voisitteko sanoa jotakin todistajista, minkälaisia henkilöitä ihmisiä he ovat ja mikä heidän suhteensa on näihin tapahtumiin? Oletan, että on syy siihen, miksi tätä immuniteettia tarvitaan siihen. Kiitos. Thank you. Next is Mr. Kiitos. Sitten Mr. Hiharus. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen hyvin surullinen siitä, millaisia rikoksia tapahtui siviiliväestöä vastaan – Ja tämä on kysymys, jonka suhteen olen erittäin surullinen. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi myöskin jonkinlaisia juridisia menettelyitä näiden rikosten tuomitsemiseksi. Ja meillä on tietoja siitä, että jotkut näistä ihmisistä olivat Turkin armeijan vankeja vuonna 1974 ja heidät sitten murhattiin kylmäverisesti. Olen kuullut tämän lähteistä, jotka ovat taanneet, että tämä pitää paikkansa. Ei tämä tietenkään ole komitean syytä, että he eivät ole voineet tutkia sitä, kuka oli syyllinen näissä rikoksissa. Ja myöskin olemme tehneet kaikkemme, jotta olisi varoja ja budjettia jotta komitea pystyy tekemään työtä. Niin haluaisin vielä onnitella heitä tästä työstä, mutta jokaisesta rikoksesta pitäisi langettaa rangaistus, jos halutaan, että nämä ihmiset voivat jättää nämä asiat taakseen. Ja pahoin pelkään, että jos näitä sotilasalueita nyt avataan, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia. Ja olen surullinen myöskin sen suhteen, että tämä geenilaboratorio Kyproksella on tehnyt hyvää työtä, mutta nyt se siirretään sieltä pois. Se on harmi. Ja oletteko tarkastelleet kysymyksiä, jotka liittyvät budjettikysymyksiin ja osa niistä on ollut esillä jo ennen tätä miehittämisaikaa. Kiitos sitten Alfio Kusman. Gracias. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä hyvästä työstä, jota komitea on tehnyt. Ja eurooppalaisen vasemmiston puolesta voin sanoa, että tiedämme kuinka tärkeä merkitys tällä kadonneiden henkilöiden komitealla on Kyproksen kummankin puolen kannalta. Ja tällä projektilla voidaan auttaa näitä kahta yhteisöä ja tämä vaikuttaa myöskin saaren jälleen yhdistymiseen. Guessa, Euroopan vasemmistossa, me kaksi kertaa kävimme tässä antropologisessa laboratoriossa – ja vuosittain, kun tulee tämä yleisbudjetti ja teemme tarkistuksen, jotta komitean budjettia voitaisiin korottaa, koska tiedämme, millaisia rahoitustarpeita siellä on ja että tämä hanke on erittäin tärkeä. Ja minulla on useita kysymyksiä. Ensinnäkin, millä tavalla voimme eri poliittisissa ryhmissä ja Euroopan parlamentissa auttaa teitä tämän projektin suhteen? Ja sitten sanoitte, että nyt te pääsette sotilasalueelle 30 alueelle kolmen vuoden aikana, ja onko alueita, joille te ette pääse ja joille haluaisitte päästä? Ja onko teillä jotain suunnitelmaa tai ehdotusta, jotta voitaisiin käsitellä näiden jäänteiden säilyttämispaikkaa? Tämähän on yksi hankala kysymys, eli en tiedä, onko tämän suhteen suunnitteilla mitään. Itse tulen Espanjasta. Siellä on vielä noin 140 000 ihmistä joukkohaudoissa. Ja täytyy sanoa, että Espanjan valtio tai viranomaiset tai hallitus, eivätkä myöskään Euroopan toimielimet ole laatineet mitään suunnitelmaa, jotta nämä jäänteet voitaisiin hakea sieltä. Perheet ja järjestöt ovat tässä asiassa toimineet yksinään. Eli on hyvä, että Euroopan unioni on nyt Kyproksella aktiivisena. Sen pitääkin olla siellä mukana sen pitää myöntää suurempi budjetti. Ja toivottavasti jonain päivänä myöskin Espanjassa voidaan tehdä tätä työtä ja etsiä näiden kadonneiden ihmisten jäännöksiä Frankon ajalta. Kiitos. Thank you. Kiitos kollegat. Kolme puhujaa lisää on tulossa, joten suljen luettelon nyt edustajat Keller, Wikström ja sinne Diossa. Joten pyydän, että sul ei vaan selvä. Avradi Mavrodidis. Selvä. Sitten siinä kaikki, jos sopii. Seuraavaksi edustaja Keller. Thank you, and I would like to thank the members of the Kiitos. sen komitean jäseniä siitä, että tulitte tänne ja olette täällä vastaamassa kysymyksiin. Meillä oli mahdollisuus vierailla teidän tiloissanne. tänne on oikein vaikuttavaa. Olen myös iloinen että pääsette uusille alueille. On ratkaisevan tärkeää, että löydätte mahdollisimman paljon ihmisiä, vaikka kaikki ei ehkä pysty löytämään, ja että pystytte palauttamaan jäännökset perheelle. Kuten sanoit, että se on tuskallista. Mutta se ainoastaan mahdollistaa sen, että ihmiset sulkevat tämän, tämän luvun elämässään mikä on tärkeää myös sovun ja rauhan aikaansaamiseksi. Siihenhän tässä pyritään. Siihen meidän pitäisi yhdessä pyrkiä. Ja teidän esimerkkinne tapanne työskennellä mole, molemmat yhteisöt yhdessä on tie eteenpäin. Haluamme kiittää teitä ja parlamentissa täytyy tietää, että komitea on riippuvainen EU-rahoituksesta. Meidän täytyy pitää huolta, että tarjomme rahoitusta ja poliittista tukea myös. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Sitten edustaja Wikström. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olin yksi niistä henkilöistä, joka oli tarpeeksi onnekas päästäkseen matkustamaan Kyprokselle valtuuskunnan mukana muutama vuosi sitten. Ja arvostin kovasti tuota vierailua. Totta kai haluaisin sitten kiittää teitä siitä, että olette menneet vastaan tuolloin. Ja kiitos myös mahtavasta työstänne Muistan edelleenkin tuolta vierailulta asian, jota ikinä tulee unohtamaan. Kaksi nuorta naista, yksi Kyproksen kreikkalainen, tiedennainen, ja toinen Kyproksen kreikkalainen, kaksi nuorta naista, jotka olivat työtä vierekkäin, he olivat yhtä pitkälle raskaudessaan tuona aikana. Ja he näyttivät meille tilansa ja he puhuivat tästä sovinnosta, joka on tarpeen, ja siitä, miten heidän työnsä pala palalta antaa panoksensa tuota sovintotyötä varten, sillä meidän pitää muistaa, että inhimillisesti katsottuna näiden ihmisten tragediat, jotka katosivat Kyproksella 74, on avoin haava kaikissa perheissä, kunnes jäänteet on palautettu ja kunnon hautajaiset on pidetty. Haluaisin puhua tästä vielä lisää. Tässä ei ole kyse ainoastaan vaan avoin olevasta haavasta perheiden osalta, vaan tämä haava on koko Euroopan haava. Sillä se vaikuttaa meihin kaikkiin. Näiden perheiden tilanne ja näiden kadonneiden tilanne on osa meidän historiaamme. Joten meidän, no, Ennustaan tämä tarpeellinen sovintotyö, sovittelutyö on intresseissämme, mutta lisäksi myös ihmisten kärsimys meidän pitää jakaa se heidän kanssaan. CMP-komitean tulevaisuus on äärimmäisen tärkeässä osassa, ja tässä valiokunnassa, parlamentissa, olemme riippuvaisia teidän jatkuvista ponnisteluistanne pitää meidät ajan tasalla ja antaa päivitettyä tietoa, jotta voimme seurata työtänne ja edelleenkin haluaisin korostaa, miten vaikuttunut olen työstänne ja kuinka tärkeää se on. Tässä on nyt mahdollisuus toimia ollut sitä lähtien, kun on rauhanprosessi. Neuvottelut jatkuvat kahden yhteisön välillä ja haluaisin tietää kysymykseni on ehkä hieman laaja, mutta edelleenkin haluaisin käsitellä sitä millä tavoin teihin vaikuttaa tai miten te havaitsette tämän tilanteen tällä hetkellä ja lisäksi tulevina aikoina, kun nyt on tämä mahdollisuus avoinna, jonka me kaikki olemme tunnistaneet. Kuitenkin edelleenkin haluaisin korostaa vielä kerran, että kärsimykset ovat meidän kärsimystämme ja voidaan me käytämme kaik- kaikille perheille, joita tämä koskettaa tämä ongelma. Meidän löytää eurooppalainen ratkaisu, solidaarinen ratkaisu tätä varten. Kiitos vielä kerran, että tulitte paikalle tänne tänään ja pidetään vuoropuhelua yllä. Thank you. Kiitos. Sitten edustaja sinä Dinos. Kiitoksia. Minulla on oikeastaan enemmän kommentti kuin kysymys. 40 vuotta on kulunut tästä kammottavasta ajasta, jolloin miehitettiin kolmannes Kyproksen alasta. Turkit tulivat sinne, turkkilaiset tulivat sinne ja miehittivät saaren. Ja silminnäkijänä olen samaa mieltä Theohanosin kanssa sen suhteen, miten tämä, nämä turkkilaiset miehittäjät tappoivat ihmisiä. Ja on nähty paljon näiden uhrien pääkalloja ja nähty, että niissä on luodin reikiä. Eli täytyy muistaa, että YK ja EU ovat keskustelleet ihmisoikeuskysymyksistä kadonneiden osalta, mutta nyt 44 vuotta on kulunut ja turkkilaiset ovat tehneet oikein hyvää työtä ja hävittäneet mahdollisimman paljon näitä todisteita. Lähinnä siksi, että EU on viivästyttänyt asioita. EUlla ja YKlla on velvollisuus tehdä jotain asiassa, mutta he eivät kuitenkaan ole tehneet mitään. Mavridis. Edustaja Mavrides. I was my... Kiitos puheenjohtaja, puhun äidinkieltäni. Minä haluaisin kertoa oman kantani tapahtumista. Olen kylästä, joka kärsi miehityksestä. Minulla on kadonneita perheenjäseniä ja kylän asukkaita on kadonnut, mutta Euroopan parlamentin jäsenenä ymmärrän, että me keskustelemme humanitaarisesta kysymyksestä ja teemme, teen parhaani pitääkseni tämän humanitaarisen puolen erillään poliittisesta puolesta. kun perheet saavat perheen ja kadonneiden perheenjäsenten jäänteitä, he tuntevat, että joku ajanjakso on päättynyt. Ja kysyisinkin puheenjohtaja Arnilta, miten te voisitte tehostaa työtänne, saada lisää tuloksia? Meillä on muutama idea. niin palata tähän kysymykseen pysyvästä raportoijasta. Sekä teille että herra Monashille. Tänne pitäisi itse miettiä tätä kysymystä. Sitten budjetin kasvattaminen. Ja kaikkihan on kiinni myös ajankulusta. Aika on erittäin tärkeä tehtävä. Eipä mietitä tätä poliittisesti, mutta sitä huolimatta Turkin osallistuminen on äärimmäisen tärkeää. Varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Olen silminnäkijä ja tiedän, kuinka tärkeää Turkin osallistuminen on. En sano tätä poliittisesta näkökulmasta. Mutta tänään toisessa huoneessa puhutaan Turkin jäsenyysprosessista sillä kysymys on oikeudellinen. Ja on ihmisoikeustuomioistuin ja tiedät vaan sen paremmin kuin minä. Sen mukaan Turkilla on velvollisuus äh, toimia kadonneiden henkilöiden kysymyksen parissa. Ja tämä tuomioistuimen päätös tuli 12. toukokuuta 2015. Toivottavasti asiat nyt katsovat eteenpäin ja olen vakuuttunut, että että teette sitä ja voitte luottaa minun tukeeni. Kiitos, että Mavridis. En rajoittanut aikana, että tiesin, että teillä on näitä ideoita ja te, esitellä niitä, joten sen takia mielelläni annan teille aikaa esittää sen nyt valiokunnassa. Haluatteko nimittää yhden henkilön? Aikaa on vähän, mutta totta kai tämä kiinnostaa enkä halua rajata liikaa. Pitäkää lyhyenä, mutta älkää liian lyhyenä. Kuten yleensäkin minun velvollisuuteni on vasta vaikeisiin kysymyksiin suhteessa yhteistyöhön Turkin kanssa. Olen kirjannut kuusi, seitsemän kysymystä. Useita asioita. Yhteistyö. Tapahtuuko sitten nyt tämän päätöksen jälkeen? että sallitaan 30 sotilasaluetta avatuksi tarkastelua varten. Onko useampia alueita kuin 30? Miten, no onko edelleen alueita, joihin ei ole pääsyä? Onko toimintasuunnitelmaa? Ja yhteydessä tämän kysymykseen, että nyt on tällainen mahdollisuus toimia. Poliittinen ilmasto saarella auttaako se työtämme tuollakin tasolla, kun ajatellaan Turkin sotilasalueita? sanoisin, että suuri läpimurto, joka saavutettiin, josta marraskuussa 5. päivä, joka liittyy Turkin sotilasalueisiin, on tärkeä läpimurto, sillä se moninkertaistaa kolme kertaa enemmän meillä on nyt vuosittaista pääsyä Turkin sotilasalueelle. Meillä oli kahdelle kolmelle alueelle pääsy vuosittain, nyt se on kymmenen per vuosi. Tämän lisäksi, onko pääsy kaikkiin? Vastaus on kyllä tietääksemme. Meillä oli lista 30 aloista, jonka olimme itse. Pyysimme 30, saimme 30. Ja tämä 10 per vuosi siis liittyy tähän myöhemmin, kuin pyysimme tätä. Meille kerrottiin sotilasviranomaiset, heille sanottiin, että saattaisi olla lisää alueita, jotka todistajat voisivat tunnistaa, että Palaisimme tähän vielä. Nyt on ollut neljä lisäaluetta. Ja meillä oli sopimus, että ne avataan komiteallemme tutkittaviksi. Eli yhteistyötä on korkeammalla tasolla. Päätös tehtiin korkeammalla tasolla. Puolustusministeri, ulkoasiaministeri. Eli tämä on myönteistä kehitystä, jota on nähtävissä. Tietääksemme ei ole alueita, sotilasalueita, joihin emme pääsisi. Niitä ei ole jäljellä enää pohjoisessa Miten meihin vaikuttaa poliittinen ilmasto? No ei ole sattumaa, että tämä päätös menettiin tänä vuonna. Se johtuu myös ponnisteluistamme, joita ollaan tehty YKssa korkealla tasolla. Toisaalta Rova Kytsykin työ on siinä mukana, mutta se muutettiin vuonna 2015 vuonna, kun poliittisen sopu ollaan lähentymässä. Eli hyviä uutisia on näistä neuvotteluista jotka meihin hyvin, jos on huonoja esteitä, niin se tuntuu kyllä viikon sisällä. CMP-komitea on hyvin arkaluontoinen nauhoitin, joka nauhoittaa kaiken myönteisesti tai Tässä mielessä meihin vaikuttaa positiivisesti tämä nykytilanne Kyproksella. Miten voimme tehokkaammin? Jätän tämän kollegoille, myös tämän kenttisen työn. Jätän sen kollegoille he voivat vastata tähän paremmin. Um, I like to remind everybody that... Haluaisin muistuttaa kaikille, että kadonneiden ihmisten komitea kummankin osapuolen viranomaiset halusivat tämän perustaa. Eli saaren viranomaiset kummallakin puolella halusivat hoitaa nämä kadonneiden ihmisten asiat, mutta eivät ainoastaan vuodelta 1974, vaan tämä lähtee vuosista 63 74 ja Kyproksen kreikkalaisia katosi jo vuonna 63, Eli näitä kysymyksiä on käsitelty jo yli 50 vuoden ajan. Ja on nyt surullista kuulla erityisesti Kyproksen kreikkalaisten viranomaisten puhuvan ainoastaan vuodesta 1974. Ja se särkee sydämeni, koska tämä ei ole mikään kilpailu. Eivät en voi sanoa, että turkilaiset kärsivät enemmän kuin kyproslaiset. Kadonneet ihmiset ovat kadonneet ihmisiä kaikille, kaikkialla maailmassa. Eli meidän pitää käsitellä kaikki tapaukset. Kaikilla on oikeus saada oikeutta. Eli kadonneiden kysymysten pitäisi koskettaa kaikkia ja teen kaikkeni tässä komiteassa, näissä puitteissa, joissa me toimimme. Tämä tietenkään ei ole mikään helppo tehtävä, koska olemme mukana politiikassa, eikä myöskään sopua ole saatu aikaan saarelle. Jos katsotte muiden maiden historiaa, niin kadonneita on alettu tutkia sitten, kun sopu on saatu aikaan, mutta Kyproksella ei ole mitään sopua saatu aikaan, ja se tietysti hankaloittaa tilannetta meidän kannaltamme. Ja varmaan Nestor sitten jatkaa tästä. I want to answer about the... Haluaisin vastata arkistaista. Me työskentelemme asian parissa. Kyllä meidän mandaatilla on erittäin tärkeää, että on arkistajat, koska eri tahot etsivät arkistoja ja tehdään asia selväksi. Kysymys ei ole vain torkista. Torki voi, Turkki voi tukea, mutta kysymys on muistakin. Herkestä Furu kysyi, kuinka monta vuotta? Prosessilla on tarvetta. Se tulee tuottamaan samanlaisia tuloksia siltä pohjalta. Tämä jatkuisi kymmenen vuotta. Eli vielä kymmenen vuotta. Jos haluamme lyhentää tätä aikaa, tarvitsemme poliittisia päätöksiä ja EUn tukea, jotta päivittäiset ongelmat ratkaistaisiin. Meillä on humanitaarinen projekti, mutta me uimme poliittisessa meressä. Tämä genilaboratorio, meillä oli hankintaprosessi ja meillä oli kahden vuoden hankintaprosessi. Ja 2014 laboratoriomme osastui kilpailuun, niin me, pää- me valitsimme sitten halvimman laboratorion Yhdysvalloissa. Uudelleen sijoittamiskysymys. Sitä on keskusteltu, pyrimme saamaan lisää tietoa yhteistyölle on tarvetta. Ihmiset, jotka tietävät, jotka ottivat osaa tähän paikalta siirtämiseen. Kollegat Espanjassa ovat tavanneet, että tämä on tärkeä prosessi. Lopetan, kun me teemme ryhmämme toimii, emme tee toimia ainoastaan Kyproksen puolesta vai Euroopan puolesta. Koska maailmassa on miljoonia kadonneita ihmisiä, ja nyt puhun lähi -idästä. Ja uskon, että koska tiedämme mitä olemme kärsineet, tiedämme, että hekin kärsivät. Ja tar- CP tarvitsee jatkotukea EUlta ja meidän komiteamme voi jatkaa muita maita, kun tämä projekti on päättynyt. I just would like to announce... Haluaisin vain kertoa teille 11. lokakuuta Libe-valiokunta, että kaikki olette sinun tervetulleita näyttelyn parlamentissa, jota isännöi puhemies Schulz ja puheenjohtaja Juncker sekä käsittelee sitä työtä, jota nämä nuoret tiedemiehet ja muut naiset ovat tehneet, täällä edustaja Mantsisen sen, olemme pyytäneet suurtarpalaista kuvaajaa ja kirjailijaa laatimaan kirjan ja valvonäyttelyn bankimuun johtajasta New Yorkissa, puhemies Schulz ja puheenjohtaja Juncker Brysselissä. Ja Genevessä on punaisen ristin näyttely ennen kuin se palaa Kyprokselle. Tämä siis 11. lokakuuta. Toivottavasti te kaikki pääsette paikalle tähän näyttelyn 11. lokakuuta. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin kiittää kolmea vierastamme, erityisesti siitä, että pitivät tämän vastuullisuus tai tämän vuoropuhelun ja rakenteen Liben kanssa hyvänä. Kiitos myös niille jäsenillemme, jotka vierailivat Kyproksella. Mitä tulee ehdotuksiin, Stema jos estätte jotakin kirjallisena, voin esitellä jotakin koordinaattoreille – jos ajatellaan uusia ehdotuksia liittyen tähän vastuullisuuteen, mutta totta kai rakenteita on paikallaan, jos ajatellaan budjettia, auditointia ja live-valiokunnan muuta vastuuta suhteessa valtuuskunnassa ja muuta. Joten kiitos vielä kerran tämän tilanteen. Kiitos kollegoille loistavasta keskustelusta. Seuraava kohta. Sitten kiitos kovasti. Listan kohta 25 hieman myöhään pahoittelut kollegoille, jotka ovat odottaneet sitä. Okay, colleagues, an establishment of an EU... Niin, kollega, demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeuksia koskevan EUn järjestelmän perustaminen. Käsittelemme nyt työskentelyasiakirjoja pahoittelut vielä kerran esittelijöille, että otamme myöhään tämän kohdan. Alustus, lyhyt sellainen tulee nyt. Saamme mandaattiin täysin viime jo kesäkuussa sen jälkeen valiokunta on ryhtynyt mittaviin töihin lainsäädännöllisessä, tai siis omaltuissa mietinnössä, joka liittyy tällaiseen demokraattia ja oikeusvaltioiden perusoikeuden koskevaan järjestelmän perustamiseen. Nyt käymme keskustelua kahdeksasta työskentelyasiakirjasta, joka esittelevät esittelee, että meillä on suuri suunnitelma, jonka luen ääneen, jos on väärin. No, varmastikin kerrottimilla, jos on väärin. Tämä on hyvin mahtava ja monimutkainen. Siihen sisääntyy Plasikova Benova ensimmäiseksi mutta kertoisin teille, mikä nyt suunnitelma on. Esittelijä, varjoesittelijät sekä AFKO, siis Intervelt ensimmäiseksi sitten Vasikova Mönla. No, äkää kuunnelko, kun teen virheitä. Esittelijät ja varjoesittelijät sekä AFKO-esittelijä, AFKO-valmistelija, viisi minuuttia kukin, esittelevät asiakirjansa ja sitten keskustelua. Joten ensinnäkin Interveld esitteli saa puheenvuoron esitteli ja kirjan, joka liittyy siihen, että perustettaisiin EUn demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva mekanismi, joka voi palvella tällaisena yleisesittelynä sitten Engelin sijaan, edustaja Engelin sijaan annan puheenvuoron Pasi Kovenovalle, pahoittelut äh, edustaja Engel. Sitten kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Sitten kun olette hiljaa, annan puheenvuoron sitten Engelille, joka sitten kerran, joka käsittelee eurooppalaista hallinnointimallia. Plasikovan asiakirja käsittelee tulostaulua, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien tulostaulua. Kollegat, luen tämän nyt kaiken ääneen, jotta tiedätte, mistä keskustelemme tänään, sillä tämä on äärimmäisen tärkeä asiakirja, paketti, joten keskeyttäkää, jos jokin hämmentää. Sitten sitten puheenvuoron saa edustaja Hopp, joka esittelee oman asio- kirjansa. Se käsittelee demokratia, oikeusvaltioperäistä ja perusoikeuksia vaikutusten arvioinneissa. Sieltä prosesseissa sitten edustaja Spinelli esittelee asiakirjassa jossa artiklaa 2 ja perusoikeuskirjaa lähtökohtana rikkomusmenettelylle sitten lopuksi joku, joka ei ole täällä, mutta mainitsen hänen Edustaja Lunacek esittelee asiakirjansa, käsittelee metodeja, ja olemassa olevia mekanismeja. Lisää tulossa. Sitten Laura Ferrara pääsee ääneen. Hän estelee oman työskentelyohjelmansa, käsittelee yksityisiä työpanoja. Ja sitten lopussa Rita Schopfin esittelee asiakirjansa vuotuisesta panneurooppalaisesta keskustelusta. Ja jos olette sitten vielä paikalla, niin sitten käydään keskustelua. Kaikki edustajat pääsevät sitten ääneen No, vitsit sikseen. Halusin mainita tämän, sillä tämä on monimutkainen asiakirjapaketti, mutta äärimmäisen tärkeä. Ja tämä on tehty näin, jotta tätä voidaan johtaa, mutta jotta käsiteltäisiin sitä vakavasti, haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat valmistelleet asiakirjojaan. Toivottavasti tämä on hyvä tapa toimia. Joten siirrytään nopeasti eteenpäin. Edustaja Intveld esittelee tämän yleisasiakirjansa, joka liittyy oikeusvaltio periaatteeseen ja perusoikeuksiin. Sofia, ole hyvä. Yes, thank you, chair. Uh, I'll... Kiitos puheenjohtaja. Puhun alle viiden minuutin. selittäisin ensin, miksi työasiakirjoja on niin paljon. Ennastaan siksi, että aihe on valtava. Se on herkkä, joskus kiistanalainenkin. Ajattelin, että sen sijaan, että esittäisi yhden asiakirjan, muut pyrkisivät korjaamaan. Ajattelin, että parempi hyödyntää valiokunnan potentiaalia. Olen tietysti yllättynyt saamastamme syötteistä. Tämä on hedelmällinen työtapa. me työskentelemme tämän mekanismin parissa, koska se otin artiklan kaksi mukaan, artikla, joka koskee yhteisiä arvoja, meillä on arvoyhteisö, tämä elävä vain tulioni tai vapakauppa EU on arvojen yhteisö. Mutta on silmipistävää, että EUlla on erilaisia vahvoja välineitä kaikkien politiikka-alojen vahvistamiseksi, mutta ei perusoikeuksien, no, oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten instituutioiden suhteen meillä on joitakin välineitä. Ne ovat heikkoja välineitä, komissio voi aloittaa jotakin rikomismenettelyjä. ja sitten artikla 7 tämä ydinsatavaihtoehtoja. Ja tätä oikeusvaltioperiaatetta sovelletaan vähän sattumanvaraisesti komission puolelta joka luo sen mielikuvan, että se on poliittinen, että vissit maat ja puolueet joutuvat sen kohteeksi, toiset eivät. Me tarvitsemme mekanismia, joka mielletään puolueettomaksi, neutraaliksi ja joka saa laajaa suuren yleisen tukea. siksi on tärkeää saada useimmat ryhmät, toivottavasti kaikki ryhmät mukana. Mutta nyt puhun pikemminkin sopimuksesta kuin mekanismista, koska mekanismit tulevat ylhäältä alas. Sopimukset ovat sellaisia, että kaikki liittyvät sellaisen jäseneksi. Kaikesta ei konsensusta saada aikaa, mutta hoi, toivon, että saamme jotain laajallaista tukea nauttivaa aikaan. Tämän pitäisi koskea kaikkia jäsenvaltioita. Sen ei pitäisi olla politisoitua. Me käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä. Emme halua keksiä pyörää uudestaan. Perusoikeuksien, oikeusvaltion, demokraattiseen hallinnon, valmistakseen kaikenlaisia sääntöjä. Uuden keksimisen sijaan me haluamme paketoida olemassa olevia keinoja. Olemme pyytäneet perusoikeusvirastoa laatimaan mallin, joka edistää olemassa olevia välineitä. Eli on myöskin pyytänyt tutkintoja, kaksi tutki, tutkimusta, jotka ovat valmistumassa, jotka pyrkivät suunnilleen samaan. Emmekä me halua luoda mekanismeita Euroopan parlamentti käyttää, vaan mekanismeja, joka soveltuu koko EU-hun niin että va- emme valvoisi ainoastaan EUta, EU-instituutiota myös, ja sitä kautta itsenämme. Olen ollut työskentelemään neuvoston kanssa, puheenjohtajamaan kanssa. Otamme osaa puheenjohtajamaan seminaariviikon lopulla. Pyrimme myös menemään Kosakin seminaariin, jossa on sama aihe myöhemmin tänä vuonna. Ja lopuksi pyrimme yhdistämään kaiken kahdeksan työasiakirjan suo, suositukset yhteen asiakirjaan. Sitten aloitetaan parlamentaarinen menettely tiedoksenne. Ensi viikon 22. on yhteinen kuuleminen Libe- ja Afko-valiokunnissa, jossa on Strasbourgin tuomioistuin, EU-tuomioistuin, perustuslakituomioistuin. Ja sitten meillä on epämuodollinen keskustelu kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka saavat myös mahdollisuuden antaa syötettä. Ja ihan lopuksi. Emme tässä harjoituksessa pyri hyväksymään mietintöä ole instrumenttia. Me pyrimme arvojen muokkaaminen, yhteisten indikaattoreiden ja välineiden laatiminen on jatkuva prosessi. Tämän prosessin alku osallistamme kansalliset parlamentit. Me haluamme vuotuisen julkisen keskustelun, jossa kaikki eurooppalaiset voivat antaa panoksensa. Me jatkuvasti muokata arvoja luoda yhteistä eurooppalaista arvokulttuuria. Ja toivon, että tämä paketti saa laajaa tukea ei ainoastaan täällä talossa, vaan yhteiskunnassamme laajemmin. Okay, so that's the sort of overarching... Siinä siis tämä yleinen alustus. Kiitos siitä. Nyt sitten Monikan osa mietinnöstä käsiteltyä tulostaulua. Monika, ole hyvä. Predsedajuci, Na úvod by som sa chcela poďakovať kolegovi Engelovi za možnosť, že môžem vystúpiť a chcem sa ospravedlniť. Kiitoksia ensinnäkin. Haluaisin kiittää siitä, että saan nyt puhua ensimmäisenä. Minun täytyy lähteä hiukan aikaisemmin, eli pyydän jo anteeksi sitä. Ja kiitokset esittelijälle Infeltille. Hänen lähestymistapansa tämän mietinnön valmistelussa osoittaa, että voimme saada aikaan mietinnön, jossa todellakin pystytään vaikuttamaan EUn toimintaan, mitä tulee perusoikeuksien suojeluun, oikeusvaltio, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan. Itse olin aikaisemmin esittelijä tai varjoesittelijä perusoikeuksien liittyvissä mietinnöissä. Ja kaikki nämä mietinnöt olivat hyvin merkittäviä. Mutta kyse oli aina vain tilannekatsauksesta. Ja tilanne jäsenvaltioissa ei tällä tavalla ratkennut. Kehitys toi mukanaan monia perustavanlaatuisia kysymyksiä myöskin, kun ajatellaan sitä, miten noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja demokraattisia arvoja ja perusoikeuksia jäsenvaltioissa. Usean kertaan tässä valiokunnassa on käsitelty tapauksia, joissa perusoikeuksia ei ole kunnioitettu tietyissä jäsenvaltioissa. Ja samoin kuin aikaisemman mietinnön osalta me emme halunneet lähteä nyt mihinkään nimemis- ja häpäisymenettelyyn. Emme halunneet puuttua yksittäisten jäsenvaltioiden ongelmista, ja olettaisin, että myöskin tässä mietinnössä on noudatettu tätä samaa toimintalinjaa, ja tämä varmaan helpottaa sitten loppuäänestystä, jos mitään naming ja shaming linjaa ei harrasteta. Meidän tulee kuitenkin olla kunnianhimoisempia. Meidän täytyy puuttua ongelmiin tämänhetkisessä järjestelmässä, mutta meidän täytyy myöskin ehdottaa ratkaisuja. Jos me emme tähän pysty, niin silloin tästä tulee taas vain yksi muodollinen mietintö Euroopan parlamentista. Se hyväksytään täysistunnossa enemmistöllä, mutta käytännössä se jää pelkäksi paperiksi. Itse olen sosialistien ja demokraattien varjoesittelijä ja haluaisin nyt käsitellä tätä aihetta, joka liittyy juuri siihen, että tämänhetkinen järjestelmä ei toimi. Intfeld mainitsi jo tämän artiklan 7 perussopimuksesta, ja mikäli näitä rikkomuksia esiintyy artikla 2 nojalla, niin silloin on mahdollisuus käynnistää tämä mekanismi, mutta tätä ei ole sovellettu tätä artiklaa. Tehän tiedätte, miten tämä mekanismi toimii ja että tarvittava enemmistö ei saada kasaan neuvostossa, jotta artiklaa 7 voitaisiin soveltaa Itse katson, että Euroopan toimielimet eivät nyt ole sitä varten, että ne rankaisevat jäsenvaltioita, mutta jäsenvaltioina meillä on tiettyjä perusarvoja, joihin olemme sitoutuneet. Ja siksi, kun näitä perusarvoja ei kunnioiteta tietyissä jäsenvaltioissa, niin silloin on ryhdyttävä toimeen, jotta nämä arvot pidetään yllä. Artikla 7 on siis tämä pohja, ja minun on vaikea kuvitella, että me nyt jotenkin muuttaisimme sopimusta siihen suuntaan, että komission toimivaltuuksia vahvistettaisiin tai että mietittäisiin jonkinlaista erilaista enemmistövaatimusta kuin mikä nyt on artiklassa 7. Jäsenvaltiot eivät koskaan suostuisi tällaiseen muutokseen. Ja jo nyt ennen äänestystä Britanniassa siellä pääministeri haluaa enemmän toimivaltuuksia kansallisvaltioille. Niin meidän täytyy tehdä paremmin yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Itsekin olen ollut kansallisessa parlamentissa, eli tämä on minulle tärkeä kysymys. Mutta olemme nähneet, että monet näistä kansallisten parlamenttien päätöksistä eivät noudata Euroopan parlamentin kantaa tai ehdotuksia, joita komissio on esittänyt neuvostolle. Eli kansallisten parlamenttien ja Euroopan välillä ei ole mitään koordinointia. Eli meidän tulisi löytää jonkinlainen tila, jossa nämä kaksi tila, siis eurooppalainen tila ja kansalliset edustajat voivat sitten keskustella keskenään. Eli tällaisen yhteistyön pitää olla saumatonta Euroopan ja jäsenvaltioiden välillä. Ja se onnistuu sitä kautta, että työasiakirjassa, ja nyt ehdotan, että me perustamme uuden riippumattoman valiokunnan, jolla olisi sitten yhtäältä mahdollisuus valiokunnassa laatia mietintöjä ja kiinnittää huomiota ei pelkästään tilanteisiin, joissa on jo rikottu perusoikeuksia tai demokratian tai oikeusvaltion periaatteita, Eli ei vasta sitten, kun kansalliset parlamentit ovat hyväksyneet tällaiset menettelyt, vaan jo etukäteen Euroopan toimielimet voivat kiinnittää huomiota siihen, että lainsäädäntöprosessissa jossain jäsenvaltiossa valmistellaan lakia, joka ei vastaa sitä, mitä on kirjattu Eurooppa-oikeuteen ja Euroopan perussopimukseen. Siis kun ajatellaan demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Ja toinen tärkeä asia, objektiiviset kriteerit, jotta todellakin objektiivisesti pystytään havaitsemaan, onko perusoikeuksia rikottu vai ei. Ja tälläkin alalla meillä on jo ehdotus valmiina. Eli miten nämä kriteerit voidaan sitten määritellä. Eli puheenjohtaja, olen nyt iloinen siitä, että meillä tänään on mahdollisuus käsitellä tätä työasiakirjaa. Haluaisin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä ja toivon, että esittelijä ottaa nämä tärkeimmät osat tästä työasiakirjasta omaan mietintöönsä, jotta voimme ylläpitää oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa Euroopassa. Kiitos. Kiitos Monika. Nyt silmi eteenpäin edustaja Engelin, joka esittelee työskentelyssä kirjassa käsittelee eurooppalaista anonymin mallia. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. And um, before that... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin syvennyn siihen, mitä olen tässä käynyt kasaan, pari sanaa Monikan puheenvuoroon. Koska tämä saattaa kuvata sitä, mitä me etenemme, joko me uskallamme tai emme. Minusta olisi vähän hassua. Jos me nyt olemme kymmenen vuotta vastustaneet sopimuksen muutoksia, sillä teko sillä, että ihmiset eivät haluaisi sitä tai jäsenvaltiot eivät haluaisi. Ja nyt ensimmäistä kertaa, kun me mietimme sitä lopulta, on kun me haluamme äh, tulla vastaan yhtä vähän eriskummallista jäsenvaltiota, varmaan tiedätte mistä on kysymys. Erityisenä toiveena että se ei halua osallistua tiettyihin toimiin. Ja jos me haluamme tämän sopimuksiin voimme polttaa, mistä voinkin helposti siirtyä siihen, mitä, mitä halusin sanoa, tämä ydinsotavaihtoehto artikla 7, pahin rangaistus huonosti käytetyllä jäsen valtiolle. Pahimmassa tapauksessa ja näin hänellä ei ole koskaan tapahtunut. Heiltä vietäisiin äänioikeus neuvostossa. Ikään kuin neuvosto olisi ainoa instituutio, jolla väliä. Ja, ja se valtio, joka olisi voimakkaasti sisällä muissa toimielimissä, tulisi rangaistuksi, jos äänioikeus neuvostossa menisi. Verrattuna siihen, että EU-rahoitus vietäisiin. Se olisi ydisvai ydinsotavaihtoehto, jos sitä haluaisi miettiä. Varmasti näihin mukaviin juttuihin palataan keskustelun puitteissa. Haluaisin sanoa, että joka ei varsinaisesti mene tajunnan tason alle, mutta nyt ei ainakaan sitä jotain, jotain niin muodollisesti käsitellä. Jos ajatellaan Euroopan hallinnan logiikkaa, niin – pidämme jotakin asioita lähes annettuina. Me painotan niitä ja painotamme jotain asioita, joita ei välttämättä ole olemassakaan, eikä kukaan sitä välitäkään. Esimerkiksi vallan kolmijako. Totenteessa yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki hallituksen jäsenet ovat parlamentin jäseniä. Saksassa useimmat hallituksen jäsenet parlamentissa – Useimmissa maissa on samanlaisia järjestelyitä. Täällä ei ole mitään vallan periaatteen kanssa tekemistä, mutta ei se meitä yleensä häiritsekään. Joskus yleiset syyttäjätkin ovat hallituksen jäseniä. Pa- voivat olla parlamentissakin. Ja silloin ei ole mitään muodollista vallan kolmijakoa. Eikä sekään ole meitä koskaan häirinnyt. On asioita, jotka häiritsisivät meitä. Ei niinkään läsnäolollaan kuin sillä, että ne katoaisivat. Sitten kun me olemme liukua sellaista hallintaa kohti, jota emme halua. Ja paperissa tartun asioihin, asioihin seuraaviin. Valtion puolueettomuus, poliittisten päätösten kumoamismahdollisuus vaalien jälkeen, institutionaalisten tasapainomekanismien olemassaolo, joka takaa valtion puolueettomuuden valtion ja instituutioiden pysyvyys, perustuslain jatkuvassa olo, katoamattomuus. Olisi voinut lisätä, että kansalaisyhteiskunnan olemassaolon poliittisten intressiryhmien, mutta ei poliittisten ryhmien olemassaolo ja niiden täytyy, sellaista, jotka täytyy sallia menestyä, vaikka rahoitusta tulisi ulkopuolelta, ulkomailta. Ja nyt taitaa minun datavolyymiä tulla täyteen. Mutta pari sanaa vielä, tai muuten ylitän aikarajani vielä pahemmin. Valtion puolittumus merkitsee sitä, että se, että jokin poliittinen toimija ottaisi valtion haltuunsa, se pitää estää valta, valtion ne täytyy olla sellaiset, että ne palvelevat kaikkia, Ei, eikä niin, että vain joitakin palveltaisiin. Nämä eivät nykyään enää ole annettuna otettuja asioita. Ja päätösten kumoamismahdollisuus. Legitiimit hallitukset ovat sellaisia mielestäni, että jokainen millä hetkellä tahansa tehtävä päätös, sen täytyy olla sellainen, että se voidaan helposti kumota. Pätee ihmisiin, työtehtäviin, teksteihin. vaihtoehtoisen hallituksen ja poliittisen enemmistön täytyy olla mahdollisuus arvioida poliittisluontoisia kysymyksiä. Ihmisiä ei pidä voida pitää virassaan kohtuuttoman pitkään sen jälkeen, kun ne, jotka ovat tehneet nimityksen, on äänestetty jo vallasta. Tämä merkitsee myös, että erityis ja vaatiminen parlamentaariselle päätökselle, niin täytyy olla, täytyy olla selkeät rajoitukset perustuslakia koskevia päät- perustuslakia koskevia päätöksiä oma logiikkaansa. Yleensä päätökset pitäisi tehdä yksinkertaisella enemmistöllä parlamentin äänestössä. Me tiedämme kaikki, mitä nämä hallitusta koskevat, ra- hallintaa koskevat rajoitteet ja tasapainomekanismit ovat toimielimien tasapainoa, päätöksenteko valtion pääminen, joko tai parlamenttiri oikeusvalta, niiden täytyy heijastella toistensa toimia, niin että jos yksi ylittää valtuutensa, muiden täytyy voida putoa asiaan. Esimerkiksi asettaa valtionoikeuden eteen valtion päämies tai ja oikeusjärjestelmässä täytyy olla myöskin keinoja, joilla tasapainottaa poliittisen järjestelmän epätasapainoa. Ja yleensä näitä ongelmia on perustuslaki oikeuden alueella, jossa tällaisia kistoja syntyy. Se on niin, että oikeuden täytyy tulla, <clears throat> tapahtua, mutta sen täytyy myöskin tulla nähdyksi. Kuten on sanottu, tämä pätee erityisesti perustuslakioikeuteen. oikeuteen jos käy niin, että joku ottaa <clears throat> taskuunsa perustuslailliset tulkinnat ja e, päätökset, niin tämä ei ole enää eurooppalaista vallankäyttöä. Ja sitten valtion ja instituutioiden jatkuvuus ja pysyvyys. Valtion ja instituutioiden pysyvyys tarkoittaa seuraavaa valtio nykymuodossaan, joka on suuren enemmistön hyväksymä. Sitä ei voi muuttaa, vaalit voivat muuttaa politiikkaan, mutta ne eivät voi muuttaa valtiota. Kun valtio muuttuu, ei politiikka enää muutu. Ja tämä on tämä problemaattisin kehityskulku, joka meillä on. Nämä halusin jakaa teidän kanssanne, miten tämä muodollistetaan ilman sopimusmuutoksia. Se paljastuu pohdinnastamme. Jos kovasti edustaja Engel olisi voinut kuunnella tuota lisääkin, mutta edustaja Kirkhope ei vaikuttanut olevan halukas kuulemaan lisää. No, pitäisi muistuttaa häntä ja minuakin, että meillä on tässä parlamentissa eri toimijoita. En tiedä, haluaako hän Kirkhope puuttua tähän. No, sinä, Britannia, teille te varmasti puutu tähän työskentelyosakirjassanne. No niin, tästä nyt sitten sujuvasti Edustaja Kirkhope käsittelee työskentelyosakirjoja, joka käsittelee demokratia- oikeusvaltio- ja perusoikeuksia vaikutusten arvioinnissa tai seurantamekanismissa. Olkaa hyvä. Chairman, I shall ignore your remarks. Puheenjohtaja, jätä nyt huomiota nämä huomionne. No niinhän sinä aina teet. No, se vei liikaa aikaa nyt iltapäivästä, mutta haluaisin kiittää kovasti tästä alustuksesta, josta nyt voi kutsua sellaiseksi. Haluaisin myös kiittää esitteli hänen kovasta työstään. Kuten kaikki tiedämme, oikeusvaltio, mekanismi on kuuma peruna täällä parlamentissa. Ja varmastikin näin tulee olemaan myös jatkossa. Kuten tiedätte, en ole aina tukenut parlamentin aloitteita suhteessa tähän oikeusvaltioperiaatemekanismiin tai siihen, että käytän kiireellisesti, jotta parlamentissa tehtäisiin tuomioistuin, mutta tuen näitä päätavoitteita jotka nyt on nähty, ja toiveni on, että tehokas mekanismi luodaan, joka luo parempaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja komission välille. Se voisi viedä pois pontta tulevista ongelmista, jotta ei päädytä dramaattisiin ongelmiin. Tässä suhteessa asiakirjani käsitteli oikeusvaltiota ja perusoikeuksia vaikutusten arvioinnissa tai sieltä menettelyissä No se nyt ei ole seksikään aihe, mutta vaikutusten arvioinnit ovat äärimmäisen tärkeä askel, kun luodaan hyvää lainsäädäntöä. Ja se varmasti sitten lainsäädäntö, jonka me hyväksymme, noudattaa perusoikeuksiamme ja yleisestikin arvojamme. Asiakirja osoittaa, että nyt on jo merkittäviä mekanismeja, jotka tarkastelevat vaikutusten arviointeja, jotta voitaisiin valtavirtaistaa näitä perusoikeuksia koko prosessissa neuvostolla on FREMP, perusoikeuskansalaisoikeudet ja vapaa liikkuvuus työryhmä. Komissiolla on oma prosessinsa ja niin on myös parlamentilla. Selvää on, että kaikki EU-toimielimet ja jäsenvaltiot toimivat tällä hetkellä eri lokeroissa. Ne eivät viesti keskenään. Kaikki tekevät asioita eri tavoilla. Jos ei ole kunnon vuoropuhelu, kun laitetaan lainsäädäntöehdotuksia niin vaikutusten arvioinnit ovat turhia, sillä kaikki toimet vain tulkitsevat asioita omalla tavallaan lainsäädäntöprosessissa ja sen vaikutuksia. Toiveeni on, että tähän voitaisiin puuttua tulevassa toimintavälisessä sopimuksessa ja tässä paremman sääntelyn agendassa. Haluaisin nähdä täysin toimivan ja tehokkaan toimielinten välisen työryhmän, joka sitten näitä aiheita. Tällä tavoin voimme varmistaa johdonmukaisuutta politiikan teossa on mahdotonta tarkistella lainsäädäntöä kaikkien tuollaisen toimien osalta, ja jossakin kohtaa pitää kyllä puhua komissiosta, kansallisesta lainsäädännöstä, kuitenkin parempi lainsäädäntö, jossa on enemmän suunnittelua, vaikutusten arviointia ja kohdessa muassa toimielinten ja valtioiden välillä tulee tuomaan selkeitä hyötyjä, esimerkiksi halvemmat tuomioistuinjutut, enemmän selkeyttä EU-kansalaisille he tietävät paremmin oikeutensa. Tämä johtaa siihen, että epävarmuutta on vähemmän jäsenvaltioissa, kun ajatellaan täytäntöpanoa ja vähemmän tarvetta toistaa tai korjata huonoa lainsäädäntöä. Sillä sehän vaatii paljon aikaa ja rahaa. Näin ollen teen neljä suositusta. Ensinnäkin pitää käyttää lisää sanotioita kansallisella tasolla, kun arvioidaan tulevan lainsäädännön vaikutuksia. eu toimielinten pitää luoda vuoropuhelua ja jäsenvaltioiden välillä ja pohtia omia kokemuksiaan ja tarpeitaan. Näin ollen, just tähän varhaisessa vaiheessa, niin järkytyksiä ei tule myöhemmin, kun on epäyhteensopivuutta ja ongelmia. Toiseksi me tarvitsemme sekä jälkineuvotteluja että äh, esi ennakkoarvioita, trilogeissa muun muassa ehdotus muuttuu usein voimakkaasti loppulainsäädännön vaikutus on usein täysin eri kuin se, mitä aluperin suunniteltiin komissiossa. Tämä pätee sekä kustannuksiin, vaikutukseen perusoikeuksiin ja oikeasuhteellisuuteen. Suhteellisuuteen. Sen takia jäsenvaltiot eivät sovella sääntöjä kunnolla ja sitten perusoikeuksiin tämä vaikuttaa. Tässä oli järkeä. Se voitaisiin usein välttää kokonaan. Senpä takia tällainen alusta loppuun vaikutusten arviointi yksi alussa, yksi lopussa – loisi parempaa lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, joihin jäsenvaltiot ovat valmiit. Kolmanneksi meidän pitää myös olla vaikutusten arvioinnit kaikelle lainsäädännölle, ei ainoastaan osalle, kaikelle lainsäädännölle. Ja lopuksi neljänneksi, kuten sanoin aikaisemmin, tarvitaan lisää kehittymistä toimielinten väliseen yhteistyöhön ja luoda kulttuuria ja toimintakulttuuria. Sitä voidaan kehittää ainoastaan, jos puhumme toistemme kanssa Instituutin pitää viestiä keskenään ja se valtion pitää viestiä Brysseliin päin. Meidän pitää myös tietoisia siitä, että kun parlamentti lisää politiikkaa kihkoa tilanteeseen, niin joskus sitten heikennämme omaa kantaamme. Tämän pitäisi olla rauhallinen prosessi. Jäsenvaltiot kuitenkin voivat etsiä neuvoja, jos he eivät ole varmoja siitä, että noudattaako lainsäädäntöä perusoikeuksia, eikä pitäisi odottaa komissiota koputtamaan ovelle tai parlamenttia saapumaan paikalle huutelemaan. Toistan puheenjohtaja kiitos esittelijälle. Toivon, että tässä meillä on jotakin, jonka avulla voimme luoda valtaviivaistetun lähestymistavan perusoikeuksiin samalla kuitenkin sallitaan se, että toimielimet voivat puhua jäsenvaltioiden hallitusten kanssa kumppaneina, eikä niin, että he hyväksyvät kannan isäntä suhteessa. Kiitos Timothy, nyt siirrymme eteenpäin. Edustaja Spinelli esitteli työskentelyosakirjassa, joka käsittelee artiklan kaksi käyttämistä ja perusoikeuskirjaa perustana rikkomusmenettelylle. Come prima cosa, grazie al... Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen kyvystään kuunnella muita. Kuten kollegat ovat todenneet muiden työasiakirjojen osalta, EU:ssa on useita mekanismeja, joilla voidaan käsitellä sitä, että jäsenvaltiot noudattavat oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Näissä on erilaisia rajoituksia, ja työasiakirjassani olen analysoinut tämän rikkomusmenettelyn rajoja, jos katsotaan, että artikla 2 rikotaan. Nämä rajoitukset liittyvät sekä menettelyyn, niitä voidaan käyttää ainoastaan eurooppa-oikeuden alalla, ja sitten niiden sovellettavuus on myöskin hankalaa. Tämän rikkomuksen pitää olla konkreettinen ja todistettavissa. Ja sitten olen tehnyt muutaman ehdotuksen, jolla voitaisiin muuttaa tätä oikeusvaltiovälineen uudistamista. Tämä menee pidemmälle kuin artikla 7. Eli esimerkiksi joku tällainen pelote voi johtaa siihen, että näitä rikkomuksia ei sitten tapahdu. Eli EU:ssa on vain tällaisia kielteisiä välineitä, mutta meillä pitäisi olla myönteinen väline, jossa määritellään yhteiset normit ja määritellään selkeät rajat toiminnalle kaikilla Euroopan toiminnan aloilla. Tämä koskee jäsenvaltioita, instituutioita ja virastoja EU:ssa. Eli perusoikeuskirja on vähän niin kuin eurooppalainen Bill of Rights, ja se olisi sitten ehdoton minimivaatimus jäsenvaltioille. Mutta tiedämme kuitenkin, että kaikesta huolimatta perusoikeuskirja ei ole mikään perussopimus. Se ei ole mitään kunnollista primäärilainsäädäntöä. Ja siksi mielestäni meidän täytyy nyt ottaa keskiöön oikeudet eikä mahdollisia rikkomuksia. Mekanismissa pitää katsoa normeja, valvontaa, oikeuksien edistämistä, ja tältä pohjalta pitäisi sitten arvioida eri tahojen suoriutumista – oli kyse sitten toimielimistä tai valtioista. Ja siksi mielestäni meidän täytyy katsoa tämän perusoikeuskirjan artiklaa 51 säädöksiä, ja meidän täytyy varmistaa, että perusoikeuskirja todella ylläpitää oikeuksia Euroopassa myös täytäntöönpanon tasolla. Tämä koskee siis vielä kerran jäsenvaltioita ja toimielimiä. Ja ehdotuksillani haluan laajentaa muiden tahojen mukanaoloa tässä tarkastelussa. Ensinnäkin olisi hyvä, jos meillä olisi riippumaton elin, jossa olisi mukana asiantuntijoita perusoikeuksien alalta. Tämä vastaisi vähän niin kuin Venetsian komitea, joka jatkuvasti, kuten Sofi totesi, käsittelisi valvontakysymyksiä, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen. Sen pitäisi olla riippumaton elin, jotta se voisi tarkastella kaikkia Euroopan organismeja. Ja toiseksi on välttämätöntä saada mukaan Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit, jotta kansalaiset voivat saada suojaa kaikilla tasoilla. Ja kolmanneksi, meidän täytyy tässä analyysissä muistaa, että Euroopan tuomioistuimilla on näissä asioissa keskeinen rooli. Ja tuomioistuimista, kun puhutaan, niin meidän täytyisi miettiä tätä menettelyä artiklassa 258, joka liittyy rikkomusmenettelyihin, Eli se voisi koskea myöskin artikloina 2 ja 6 rikkomuksia. Ja näin oikeusperustaksi voitaisiin ottaa perusoikeuskirja niin kuin tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin ovat sen tulkinneet. Ja täytyy muistaa eurooppalaiset välineet, joita on jo olemassa EUn ulkopuolella. Eli meidän pitäisi jatkaa neuvotteluita eurooppalaiseen ihmisoikeus sopimukseen. Ja on hyvin vakavaa, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ei ole minkäänlaista valvontaa näissä kysymyksissä, ja siksi olisi hyvä, että liityttäisiin Euroopan perusoikeuskirjaan, jotta voisimme varmistaa sosiaalioikeudet ja sen, että ne ovat samalla tasolla kuin siviili- ja poliittiset oikeudet. Ja näin päästään eroon tästä kahtiajaosta, joka on siviilioikeuksien ja sosiaalisten periaatteiden välillä, joka vaikuttaa sitten perusoikeuskirjan tulkintaan. Kirjo, kiitos. Ähm, kiitoksia kovasti Barbara. Nyt sitten edustaja Lunacek esittelee työskentelyssä kirjansa, joka käsittelee metodeja ja olemassa olevia mekanismeja. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. And let me also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Interveltia esittelijää hyvästä prosessista. Ensinnäkin, jolla pyritään luomaan yhteys kaikkien meidän välille puolueen yli ja laatimaan jotakin, joka toivottavasti voisi olla uusi alku sille, mitä on nähty viime vuosien aikana, joka ei ole siis toiminut vaikka en mielelläni kutsu tätä artikla 7 ydinsota tai ydinaseeksi, niin kuin Van Engel sanoi, pahin rangaistus no, on se äänioikeuden menettäminen, jo joku hallitus ehkä pitää sitä tällaisena ydinpommina, mutta no, ehkä ydinpommi on tuhoisampaa, mutta siinä mielessä, että sitä ikinä käytetä, toivottavasti ainakaan, myös ydinpommin osalta tämä pätee, niin Tämä on termi, että se mitä meillä on tähän asti ei toimi. Lisäksi me artikla 7, sen mukainen menettely. Ja toistan tätä aina, kun puhun tästä aiheesta, kun tulin Itävallasta. Nämä niin sanotut sanktiot ovat olleet hallitusta vastaan, mutta Itävaltaa vasta 2016 vuotta sitten. Wow. Niin, artikla 7, siinä sitä pohdittiin, mutta tapa, jona tämä tuli, ja tapa, jolla se tehdään, varmistaa sen, että sitä ei tulla käyttämään, sillä se ei toimi. Johtuen myös siitä, että hallitukset ovat tässä mukana, niin se ei toimi. Ja tässä kohtaa olisin viitata Franks Engels, sehän puhui eroista, jotka meillä on eri jäsenvaltioiden välillä. Eli tämä, no ei kaikissa jäsenvaltioissa, kaikissa instituutioissa ole vallanjakoa. Ja ajattelemme, että no, ei jossain sillä ei ole väliä, mutta siinä mielessä EU-tasolla tämä vallanjaon puute neuvoston välillä, joka on toimivaltaa, tai pitäisi olla jäsenvaltioissa, eikä samalla lainsääntöjä Euroopan tasolla. Tämä tollakin rikkoo ja estää sen, että Euroopan taso voisi olla aktiivinen. Eli tästä lähtökohdasta katsottuna arvostan kovasti myös sitä, että kaikki ryhmät tai lähes kaikki useimmat ryhmät ovat osallistuneet ja pidin myös ehdotuksesta, jonka teit Sofi tästä sopimuksesta Pact-sanan käytöstä englanniksi. Ja viitan tähän, kun nyt tulen esitykseni loppuun vielä. Toivon, että siinä voi käsitellä ongelmia, jotka meillä on ollut Artikan seitsemän suhteen, eli se, että osallistetaan kaikki, otetaan kaikki mukaan, Artikan seitsemän ei ota kaikkia mukaan, se puhutaan aina EU vastaan jäsenvaltiot asetelmasta, ja se luo, tämä on ollut Itävallassa, vaikka puolisikin näitä sanktioita silloin, se luo asennetta ja tunnetta siitä, että se on he vastaan me. Ja meidän pitää olla yhdessä, vaikka hallitus ei nyt ole sanonut, kaikki pitävät siitä, mutta tämä ei toimi vain aikoina, kun skeptisismi ja EU-kriittisyys, jotkut haluavat poistua EUsta, vahvistuu, niin tarvitaan mekanismeja, jotka osallistavat kaikki, eivätkä luo ajatusta siitä, että on me vastaan muut. Mitä tein minun asiakirjassani oli, että tarkastelin kaikkia mekanismeja, jotka meillä jo on EUn sisällä, sen kehyksissä, sekä myös mitä on noissa kansainvälisen oikeuden tasolla. Enkä nyt lue niitä kaikkia läpi teille, koska että ne useimmat ja voitte lukea ne läpi, mutta jos katsotte tai 11 kohtaa, jotka luettelin, mitä on olemassa EUn kehyksessä. Jos katsotaan niitä kaikkia, niin huomaatte, että useimmat niistä liittyvät, että on komissio ja tai neuvosto mukana ottamisessa ja päätöksessä. Joskus on parlamentti, joskus kansalainen voi esittää vetomuksen tai perusoikeusvirasto voi tehdä jotakin, asettaa liikkeen, mutta useimmiten on komissio ja neuvosto, että komissio ja neuvosto itsessään ovat toimielimiä, instituutiota, no, oli mitä oli. Ne ovat siis itsessään ristiriitaisia sillä, kun tarkastellaan komissiota, komissaarit, komission jäsenet, äh, nelittävät jäsenvaltion hallitukset, kaikilla pitäisi siis olla jäsenvaltion hallitus takana, niitä pitäisi edustaa, siis edustaa EUta, mutta, mutta ne eivät aina tee niin, ja heillä on konflikteja sisäisesti ja neuvostossa sellainen pahempi, joten pitää päästä tuosta yli Ja minusta tämä on tärkeä askel ja on hyvä, että parlamentti tekee sen, että päästään vain vaikka mekanismi ei pädekään vain parlamenttiin. Ja sitä ei edes kutsuta mekanismiksi enää, vaan sopimuksessa sitten lisäksi asiakirjassani on mekanismit, jotka kolvat kansainvälisen oikeuden kehykseen. No ehkä käyn nopeasti niitä hieman läpi. Esimerkiksi on YK ihmisoikeusneuvostossa tämä yleismaailmallinen tarkistusprosessi, jossa on tällainen rotaatiojärjestelmä siinä eri jäsenvaltiot, niitä pyritään raportoimaan. Lisäksi siinä kansallisyhteiskunnassa kansallisyhteisöt ovat mukana. Raportointi tapahtuu ja sitten YK jäsenvaltioita pyydetään työstämään noita asiakirjoja ja menemään asioita kanssa eteenpäin. Tämäkin on eräänlainen prosessi, jossa aina uudestaan eri maat pääsevät vuoroon, eli ei me vastaan muut, vaan no me teemme tämän ja sitten joka 6-8 vuotta muussa maassa näin tehdään. Ja jonain päivänä kaikkien vuoro osuu kohdalle heidän pitää raportoida. Sitten Euroopan neuvostossa on eri ihmisoikeustuomioistuin ja monia muita komiteoita, vaan antavia komiteoita, kansallisten vähemmistöjen komiteoita ja on erityiselimiä, jotka eivät ole yhteydessä mihinkään sopimuksiin, vaan ne on luotu kansainvälisten järjestöjen päätösten pohjalta, niin kuin Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomitea, eli näitä erikomekanismeja olemassa asiakirjani lopussa. Siinä olen luetellut useita tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää prosessissa esittää ja määritellä kolme pääasiassa. Ensinnäkin asia, joka jo esille, Eli että kun nyt tämä Sofi, Sofien ehdotus on tässä pöydällä ja muutkin kollegat ovat puhuneet tästä, eli tämä on yhteinen tavoitteemme. Nimittäin huomataan, että kyllä eu lainsäädäntökehyksessä, kun tapahtuu sekundaarilainsäädännön loukkauksia, niin on mekanismeja ja no, on olemassa menettelyjä, niitä eteenpäin se toimii, mutta kun puhutaan asioista, jotka joskus eivät ole niin helppoja osoittaa toteen, kun viitataan arvoihin tai perusoikeuksiin. Ja kun vaikka näyttöä olisi, nämä mekanismit eivät toimi. Joten miten päästä tuosta yli on kysymys, tärkeä sellainen, miten luoda oikeusperusta, joka jopa silloin kun, no, voisi olla lisää avoimuutta kaikkien osapuolten osalta. Sekin on yksi perusongelma me, kun me tämän niin sanotusti kohdennamme tai tämän spottivalon yhteen maahan, niin sitten saadaan tukea toista maista ja toisilta taas ei. Päästäkö me yli tuon tyyppisestä reaktiosta, että hallitukset sanovat suoraan ei. Jos on kriittisyyttä, niin se on tärkeää minusta, ja tätä pitää työstää. Sitten miten, niin, miten voimme luottaa siihen, että jos luomme asiantuntijakomissiota, niin kuin Kööpenhaminan komissio, joka, jota parlamentti ehdotti jo, miten sitten luotamme noihin asiantuntijoihin politiikassa. Luottamus on tärkeää. Tämä on tärkeä asia, johon pitää puuttua sitten. Tämä on tärkeä asia, että tulevat mekanismit tai sopimukset, sen pitää ottaa huomioon mahdollisuus siitä, että sen ei pitäisi luoda lisää EU-vastaisuutta. Siinä kaikki, kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Haluan, että muut edustajat pääsevät vielä ennen, jos haluat puhua, joten seuraavana Laura Ferrara, joka esittelee työskentelyssä kirjansa, joka koskee yksittäistä riitojen ratkaisuja välineenä yksityiselle täytämarkkinoille. Ole hyvä. Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Intfeltia erinomaisesta työstä ja työtavasta, jossa mukana me kaikki olemme olleet. Tämä on tärkeä mietintö ja tästähän keskusteltiin jo perusoikeusmietinnön osalta. Ja olen erittäin iloinen siitä, että me kaikki teemme nyt yhteistyötä ja mietimme tällaista järjestelmää tai sopimusta, kuten Sofi ehdotti. Eli siitä voisi olla hyvä, jotta voidaan valvoa perusoikeuksia. Työasiakirja, jonka olen laatinut, tässä katsotaan fyysisten ja oikeudellisten henkilöiden mahdollisuuksia varmistaa se, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan sekä jäsenvaltioissa että EUn tasolla. No nyt kun olen käynyt läpi nämä toimet, joita voidaan toteuttaa, niin kovin monta välinettä ei ole, joita kansalaisilla on käytössään, jotta he voisivat ottaa suoraan yhteyttä tuomareihin ja varmistaa sen, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan. Artiklassa 263 on puhuttu tällaista ensimmäisen oikeusasteen valitusmahdollisuuksista, mutta tämä koskee kuitenkin kysymyksiä, jotka suoraan ja yksilöllisesti liittyvät kansalaisiin. Eli tässä on puhuttu esimerkiksi sopimusrikkomuksista. Eli täällä on tällaista legitimiteettivalvontaa. Mutta tämä ei ole helppoa, näitä ei ole vaik- helppo soveltaa, jos kyseessä on yksittäinen kansalainen. Ja sitten on muita epäsuoria välineitä käytössä. Perusoikeuskirja EU:ssa, sehän on katsottu nyt primäärioikeudeksi, ja artiklassa 51 on todettu, että kirjaa sovelletaan silloin, kun jäsenvaltiossa toteutetaan EU-oikeutta. Eli tässäkin tapauksessa tätä sovelletaan ainoastaan, kun katsotaan tätä johdannaisoikeutta eikä kansallista lainsäädäntöä. Eli sitten on vielä yksi väline, joka liittyy EU-tuomioistuimeen, mutta tässäkin on epäsuora väline kyseessä, koska nämä kysymykset eivät liity suoraan kansalaisen aloitteeseen, vaan siinä välissä on aina tuomari. Eli kansalainen voi ottaa yhteyttä tuomariin, joka voi sitten ilmoittaa asiasta EU-tuomioistuimeen, mutta jos tuomari ei näin tee, päättää siis jättää käsittelemättä pyynnön, niin silloin tällainen pyyntö raukeaa. Sitten on vielä parlamentin toimitettavat vetoomukset. Kansalaiset voivat esittää vetoomuksia Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle. Ja allekirjoittaja tai vetoomuksen laatija kutsutaan sitten valiokuntaan, jossa hän esittelee tapauksensa. Ja vetoomusvaliokunta voi sitten pyytää lisätietoja, käynnistää tutkimuksen. Mutta tässäkin Kyse ei ole mistään suorasta välittömästä tavasta valvoa perusoikeuksia. Ja sitten meillä on vielä ihmisoikeuksia Euroopassa. Eli sitten kun on kaikki oikeusasteet käyty läpi omassa jäsenvaltiossa, niin kansalaiset voivat ottaa yhteyttä Strasbourgin tuomioistuimeen ihmisoikeusrikkomustapauksissa ihmisoikeustuomioistuin ottaa yhteyttä jäsenvaltioon ja sillä ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön, mutta mitään seurantaa myöskään ei ole Euroopan tasolla. Sekä perussopimus että perusoikeuskirja pohjautuvat samoihin arvoihin, mutta Euroopan komissio vuosikertomuksessaan saisi luoda oman kappaleen, joka liittyy siihen, miten jäsenvaltioissa on noudatettu ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita, kun kyse on näiden sopimusten rikkomuksista, ja näinhän ei vielä tapahdu. Ja sitten suositukset, joita nyt on käsitelty tässä työasiakirjassa. Ensinnäkin tavoitteena on antaa kansalaisille mahdollisuus käyttää yksinkertaisia välineitä, jotta he voivat viedä vaikka jäsenvaltion tuomioistuimeen ilman, että kansalliset tuomarit joutuvat toimimaan välikäsinä tai saisivat liikaa käyttää omaa harkintavaltaansa näissä kysymyksissä. Eli meillä pitää olla tätä strategista toimintaa ja tämä pilottihanke, jotta voidaan valvoa kansalaisten etuja vaihtoehtoisella tavalla. Eli pitäisi enemmän hyödyntää näitä välineitä, joita kansalaisilla jo tällä hetkellä on käytössään. Ja lopuksi vielä neuvotteluissa pitäisi saada aikaan se, että EU liittyy eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen, jota vielä ei ole ratifioitu. Kiitos. Kiitos kovasti Laura. Lopuksi edustaja Schwab Flynn, joka sitten työasiakirjassa, joka koskee tätä vuosittaista pan-eurooppalaista parlamentaarista keskustelua. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen valiokunnalle, että kuuntelette minua. Erityisesti kiitän Safin Tfeltiä, esittelijä, että hän otti minut mukaan tähän prosessiin. Tämä on ollut opettavainen ja valaiseva. Kiitän kaikkia kollegoita heidän työasiakirjoistaan. Pari ajatusta ensin siitä prismasta, jonka läpi me katsomme asioita. Ensinnäkin käsittelemme hallintakysymyksiä, laillisuutta, oikeusvaltioperiaatetta, sitä on puhuttu laajasti. Ja tässä on hien, hienovarainen rajaviiva EUn ja jäsenvaltioiden toimivallan välillä. tämä, tätä eroa on vaikea säilyttää vastuuvelvollisuudesta ollaan varmasti samaa mieltä. On ollut myös, myös asetusten tasapuolisesta soveltamisesta. Se on erittäin vaikea kysymys. Mikä on järjestelmällinen rikkomus? Nämä peruskysymykset, joita AFKO käsittelee, muitakin on. Varmasti kun tämä prosessi on ohi, EU-ssa on kolme oikeusvaltioperiaatteita. Ensinnäkin tämä on ke- puitesopimus ja sitten neuvoston keskustelut. Ja se, mistä me nyt puhumme. ihan teellistä, että kaikki ymmärtäisivät oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeudet samoin vaan on ihmisoikeuskulttuurista herra, joka puhuu. Jos tässä ei vedetä yhdestä köydestä, se rapauttaa prosessin uskottavuutta. Mutta täytyy tehdä selväksi, että ei ole mitään oikeasta keinoja pakottaa jäsenvaltiota tai EU-instituutiota noudattamaan jotain. On rikkomusmenettely artikla 7 eikä mitään siinä välissä että nämä oikeusvaltiomekanismit etsivät poliittisia aloitteita, joilla on oikeudellisia pyrkimyksiä. Meidän täytyy tarkkailla viisi vallan kolmijakoa ja sopimusmuutoksia, joita herra Engel mainitsi. Niitä varmasti täytyy miettiä vakavasti. On se mahdoton taitella, että Lissabonin sopimus jää viimeiseksi sopimukseksi, mutta milloin, missä kontekstissa – Ehkäpä Afkon pitää miettiä, miten me voimme järjestellä sopimusta valmistelevan yleiskokouksen tai konventin. En ole paljon käyttänyt aikaa asioiden teknisen puolen käsittelyyn organisaation, organisaatioisesta puolesta, keitä kutsutaan, kansalliset parlamentti tietysti – Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous. Vuotuisen parlamentaarisen kokouksen tehtävänä pitäisi olla tavoitteiden täsmentäminen säännölliseltä pohjalta. Palaamme sitten oikeusvaltiokulttuuriin, käytänteistä keskusteluun. voidaanko jotakin arvoja toteuttaa tai ei, sitäkin täytyy miettiä. Ja, ja varmasti mennä samaan suuntaan muiden papereiden kanssa. Men, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet täytyy ymmärtää samoin mahdollisimman laajalti. Rafa Entfeld mainitsi erinomaisia ideoita tässä koskien yhteistä eurooppalaisten arvojen kulttuuria. Kiitoksia kovasti edustaja Shoplin. Muistaisin, niin kuin Sofia ehkä mainitsikin, että Libe Afko kuuleminen järjestetään 22. päivä helmikuuta, joten kiitos näistä puheenvuorosta. Nyt haluaisin avata keskustelun parlamentin jäsenille, jotka eivät ole laatineet työsikirjaa, mikä pätee kuitenkin useisiin edustajiin. Voisitteko ilmoittaa, jos haluatte puheenvuoron ottaa edustaja Bonista. Jos ei haittaa, niin voisitteko pitäytyä kahdessa minuutissa? Se on hyvä. Polish. Bardzo dziękuję e, wszystkim sprawozdawcom i Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä ja työasiakirjoja. Arvostan tätä työtapaa, koska kaikki asiakirjat ovat hyvin tärkeitä ja meidän pitäisi työstää niitä edelleen. Tämä itse ajatus on tervetullut. Järjestelmät, jotka valvovat sitä, että demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan, ovat tarpeen. Ja Frank Engel puhui valtion puolueettomuudesta ja poliittisten päätösten peruuttamattomuudesta. Se on tärkeää pitää mielessä, koska nämä ovat edellytyksiä institutionaaliselle tasapainolle. Ja kansalaisjärjestöt ja tiedotusvälineet, nehän ovat ehdottoman tärkeitä oikeusvaltiossa. Ja tämä on hallintomalli, joka voisi olla lähtökohta koko mietinnölle, mutta Kirkhope myöskin teki mielenkiintoisia kommentteja vaikutusten arvioinneista ja siitä, miten tätä välinettä voitaisiin vahvistaa Euroopan tasolla ja myöskin kansallisella tasolla. Jos halutaan vahvistaa demokraattista valvontaa ja halutaan integroida näitä tuloksia tähän prosessiin, koska tällä hetkellä jokaisella instituutiolla on oma arvionsa ne eivät ole yhteen sopivia ja prosessi ei ole myöskään ole sitova. Eikä niitä tarvitse yhdistää. Ja sitten yksilön oikeudet ja oikaisuoikeudet ja muut toimet. Tämä sopimus on hyvä ajatus, koska prosessin pitää olla dynaaminen ja meidän täytyy valita kumppanuus kaikkien toimielinten välillä niin, että kansalliset kumppanit ovat tässä mukana. Me haluamme, että meillä on oikeat puitteet sopimukselle ja pidän hyvänä myöskin ajatusta vuositason tarkastelusta ja näistä tarkasteluista pitäisi saada sitten tietoa ja tämä pitäisi olla yhteinen prosessi. Demokratian tulostaulu on toinen hyvä ajatus. Ja tässä on indikaattoreita, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, ja tätä tarvitaan, vaikkakin voimme ehkä hiukan riidellä näistä tulkinnoista, mutta meillä pitää kuitenkin olla vuoropuhelua eri toimielinten välillä. Siitä olisi meille apua. Ja vielä haluaisin lisätä, että että meidän pitäisi olla valmiita tekemään perussopimuksen muutoksia. Mehän haluamme kaikki vahvempaa Eurooppaa, mutta tämä nyt on minun kantani. Ja sitten tämä avuttomuuden tunne artiklan 7 suhteen. Sanoisin siitä vain, että tämän pohdinnan pitää jatkua. Ja ehkä tämä ydinasevaihtoehto pitäisi ottaa myöskin keskustelun aiheeksi colleagues. Edustaja Boni, mitä tulee aikaan, täällä edustajat Sibet, filmi Radev, Kaufman ja Loriston. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten Interveld saa vielä loppupuheenvuoron. Onko muita sitten luettelo? Suljetaan Skipek, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Interveld, arvon kollegat tämä aihe, se, että perustetaan EU-mekanismi demokratiasta ja ja perusoikeuksille on aihe, joka kiinnostaa minua kovasti. Ajatus kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta minulla on vakavia epäilyjä ja kysymyksiä liittyen käytännön vai, seurauksiin. Ensinnäkin edustaja Lunacek otti yhden tärkeän kysymyksen asiakirjassa. Hän puhuu mahdollisuudesta, että tämä mekanismi saattaa luoda EU-vastustusta jäsenvaltioissa. Tämä mekanismi ottaako se huomioon erot eri jäsenvaltioiden asenteissa, jos ajatellaan unionin tulevaisuuden kehitystä? Se on kysymykseni. Useat jäsenvaltiot eivät halua poliittista agendaa, jota pakotetaan tällaisen tulostaulun myötä. Lisäksi minä huolestuttaa kovasti nämä kriteerit, joita käytettäisiin. Asi- Interpretin asiakirjasta luin, että kehyksen pitäisi olla avoin ja objektiivinen, jos ei ole asiakirjassa, niin voisi kertoa, mitä nämä kriteerit ovat ja miten varmistaa, että nämä kriteerit eivät äh, liity poliittisiin intresseihin, sillä muuten ne aiheuttavat jo itsessään EU-vastustusta. Miten mitataan demokratiaa on toinen kysymys. Kynnysjärjestelmä, kun tehdään tai tällainen voittavia kaiken järjestelmä, niin kuin kuningaskunnassa, demokratia kunnioittaa vähemmistöjenkin intressejä, mutta mitä jos lainsäädäntö, joka puoltaa niitä, hylätään demokraattisessa kansanäänestyksessä niin kuin on käynyt jäsenvaltiossa? Samainen kysymys, joka liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen, vaikkakaan en halua mennä yksityiskohtiin. Näistä tapauksista viime käden keskustelussa jäsenvaltiossa on osoittanut meille, että nämä tapaukset usein ovat hyvin poliittisia. Demokraattisesti valittu hallitus tekee valintoja, joista jotkut mepit ja komissaarit eivät pidä. Tähän liittyy protesteja, mutta kun aikaisemmin hallitus teki täsmälleen samaa, niin se oli hyvin, täällä Brysselissä oli kovin hiljaista. Kysymys kuuluu, miten vältämme sen, että mekanismista tulee poliittisten riitojen väline. Esittelijä on sanonut, että mekanismi perustuu EUn perussopimuksiin ja erityisesti sisällyttää sen, että kunnioitetaan ihmisarvoisuutta ja ihmisoikeuksia kaikille – sen takia uskon, että tässä voidaan suojella perusihmisarvoja ja kunnioitetaan oikeutta elämään alusta loppuun syntymästä kuolemaan. Toivon, että tätä sovelletaan myös käytännössä ja suotioissa lopuksi. Näin paljon käytännön kysymyksiä, jotka tarvitsevat vastauksia ensin, erityisesti ne, nämä kriteerit, joita tullaan käyttämään. Olisi erittäin hyvä, jos esittelijä voisi selvintää tätä. Kiitos. Uh, Mr. Coelho, please. Edustaja Coelho, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää Sofi Intfeltia. Jessus, aika vahva lausunto. Ydin vaihtoehto. Haluaisin sanoa Sofi Intfeltille, että hän valitsi järkevän menettelyn. Juuri niistä syistä, mitä hän sanoi. Meillä on tärkeä keskustelu. A very important discussion, but not... But not an easy issue. Thank you, Mika. Um, uh... Tämä ei ole helppoa. Lähtökohtaisesti on asia tästä me ollaan samaa mieltä. E- eli tämä ei ole esimerkiksi vain talousyhteisö, vaan myöskin arvoyhteisö. Voimme varmaan olla samaa mieltä, että olemme tiukkoja, kun joku pyrkii liittymään kerhoon. Mutta emme sitten tarkasta, josko myöhemmin joku kerhojäsen seuraa säätöjä. Sama pätee Schengeniin kuin EU-hun. Herra Schöpflin totesi, että työkaluja puuttuu rikosmenettelyyn ja artiklan 7 väliltä. Kaikki sanovat, että artiklaa 7 ei ole helppo käyttää. Ja jos ei sitä käytetä, silloin artikla 7 puuttuu torjunta-arvoa, vaikutusta. Me olemme myöskin kansallisten perustuslakiperinteiden summa. Meidän täytyy kuitenkin puolustaa perusarvoja. Voimme olla samaa mieltä, että tästä syntyy myöskin perustuslaillisia kysymyksiä. Tuo on sanottu, niin kolme asiaa. Olen Sofi Intfeltin kanssa samaa mieltä, että pitää edetä varovaisesti eikä politisoida keskusteluja. Ongelma on miten. Jotkut ovat jo tarttuneet asiaan. Jos olemme objektiivisia, arvioinnin ydin saattaa kadota. Jos arvioimme, jos teemme toisenlaisen arvion, vaarana, että me olemme subjektiivisia ja politisomme asioita. Frank Engel sanoi jotain, jonka kanssa olen samaa mieltä. Joskus me, me emme ainoastaan näe, että politiikka muuttuu, vaan että valtion luonne muuttuu sen ongelmissa jäsenvaltiossa. Pakko myöntää, että kaikki työasiakirjoja en ole lukenut. Ja odotan, että voin antaa panokseni. Meidän pitäisi tehdä jotain, mutta en ole kovin optimistinen sen suhteen, miten me pääsemme konsensuaaliseen yhteiseen ratkaisuun, joka saa kaikki mukaan. Thank you, Mr. Rade. Kiitos, edustaja Radev. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää näistä työasiakirjoista, jotka liittyvät siis EUn järjestelmään joka koskee demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia. Oma maani Bulgaria ja naapurimaa Romania ovat ainoat jäsenvaltiot, joissa näitä asioita jatkuvasti tarkastellaan. Komissio tekee näitä tarkistuksia ja näin on ollut jo lähes kymmenen vuotta. Komissio julkistaa raportteja, jotka pohjautuvat hiukan epäseville kriteereille. Ja olemme saaneet lukuisia suosituksia, jotka ovat olleet aika epäselviä, ja ne tulevat kaikki komissiosta. Ja siksi uskon, että meillä pitäisi olla yksi EUn demokratia- ja oikeusvaltiojärjestelmä, jota sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja mekanismissa pitäisi olla sitten selkeät mitattavat kriteerit, joita sovelletaan jäsenvaltioihin. Ja myöskin pitäisi miettiä sanktioita. Niitä ei tietenkään saa langettaa poliittisista syistä, vaan siksi, että palataan oikeusvaltioperiaatteen piiriin. On selvää, että yhteistyöjärjestelmä, joka koskee Bulgaria ja Romania, pitäisi kumota. Kaikkia jäsenvaltioita pitäisi kohdella samanarvoisesti komissiossa ja jos on tällainen mekanismi, se on askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos sitten Silvia Kaufman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari huomiota. Eli ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tätä työtä intensiivisesti. Henkilökohtaisesti katson, että me olemme nyt vasta aloittamassa tätä keskustelua koska nämä aiheet, joista kollegat ovat puhuneet, ovat hyvin laajoja. Ne ovat erittäin monimutkaisia, on poliittisia, oikeudellisia kysymyksiä ja paljon muuta. Ja tässä prosessissa, kun haluamme laatia mietinnön, niin meidän täytyy tarkemmin määritellä, mikä on konkreettisesti aihe, josta puhutaan, kun nyt puhutaan tästä järjestelmästä. Esimerkiksi mikä on suhde olemassa olevien virastojen ja prosessien välillä ja toisaalta sitten sen välillä, mitä nyt suunnitellaan. Haluammeko jotain uutta? Onko se jotain täysin uutta? Vai kehittelemmekö me tämänhetkisiä mekanismeja pidemmälle? Eli tällainen perustavanlaatuinen päätös täytyy tehdä. Kun katson tiettyjä ehdotuksia, riippumattomasta uudesta instituutiosta, jota tässä nyt kuvaillaan, niin on aika selvää, että tällaista päätöstä vielä ei ole tehty, mutta tässä päätös on tehtävä. Myöskään ei ole selvää, mikä vaatii perusopimuksen muutosta ja mikä ei. Olen samaa mieltä siitä, mitä Schöflin sanoi, eli Lissabon ei tietenkään ole viimeinen. Perussopimuksessa tulee vielä muita. Mutta kun katsotaan nyt, mihin haluamme keskittyä, niin ei nyt ensisijaisesti pidä puhua perusopimusten muuttamisesta, vaan siitä, mistä Koelio juuri puhui, eli nämä puuttuvat mekanismit seitsemän. Eli tästä mielestäni pitää keskustella. Eli miten tämä puuttuva mekanismi saadaan aikaan kehittämällä jotain olemassa olevaa ehkä. Niin perusoikeuskirja, sehän on hyvin kattava ala, kun katsotaan kaikkia sen säädöksiä. Ja haluammeko todellakin, että perusoikeuskirjan soveltamisalaa muutetaan? Eli jos tässä puhutaan nyt artiklasta 51, niin totta kai niin voidaan tehdä, mutta sitten perusoikeuskirjan soveltamisala, se koskee kaikkia toimielimiä eikä jäsenvaltioita ainoastaan jäsenvaltioita, mikäli ne soveltavat EU-oikeutta. Mutta jos tähän halutaan liittää jäsenvaltiot ja samaten jäsenvaltiot, oikeus perusoikeuskirja, se johtaa sitten juristisiin ja institutionaalisiin ongelmiin. Eli on hyvä, että meillä on vielä tästä aiheesta kuuleminen tulossa. Voimme syventää näitä aiheita, mutta tässä meidän kaikkien pitää nyt keskitetysti pohtia, jotta saamme aikaan hyvän tuloksen ja joka on sitten hyvä ehdotus parlamentista viime kädessä. Kiitos. Silvia Von. Kiitos Silvia. Sitten Lauristin. Very much. Kiitos. Varmaankin. Kuten on mainittu, Euroopan neuvostossa on paljon hyviä kokemuksia tällaisista. Olen ollut kahdeksan vuotta vähemmistöoikeuksia raportoijana osana tätä mekanismia. Kokemus osoittaa, että tämä mekanismi olisi hedelmällinen vaikka sitä tulisi vähän reaktiota jäsenvaltiossakin. Looginen partneri voisi olla jäsenmätten parlamentti. Puhuttiin yhteistä kulttuurista, mutta se kehittää vain, jos meillä on kumppanuutta ja kriittistä pohdintaa. Uskon, että tämä on mahdollista. Mutta ainoastaan, jos meillä on tällaista kriittistä pohdintaa, jos meillä on tulostaulukko, selkeät kriteerit, puitteet, tämmöistä kriittistä pohdintaa jäsenparlamenteissa, koska se ei kehity viestinä ja muun ulkopuolella. Kokemuksia on. Sopimukset antavat meille puitteet. Perusoikeusvirasto voi antaa panoksensa seurantamenettelyssä. Tämä on mahdollista, mutta tämä on hyvin erilaista kuin mitä nyt tapahtuu. Tässä ei rankaista jotain. Tässä halutaan osallistaa kaikkia jäsenvaltioita tällaiseen pohdintaan. Ja jos jäsenvaltiot suostuvat, jos neuvosto lähtee mukaan, että tämä on myönteistä eikä kielteistä. En usko, että mä loe ei-eurooppalaisista, vaan päinvastoin. Kiitos. Ja lopuksi edustaja Jurek lyhyesti. Dziękuję bardzo. To była bardzo... Kiitoksia kovasti minusta. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Todennäköisesti voisimme keskustella pitkäänkin perusoikeuksista, mutta keskittykäämme seurauksiin, eli mihin keskustelu me johtaa. Eli pohtikaamme tätä, mitä meillä on nyt. Satellaan tämän artiklan 7 esityksen legistä Maastrichtin sopimuksessa ja myöhemmin sitten Lissabonin sopimuksessa. Voisimme kysyä tämän kysymyksen itseltämme, miksi on päätetty, että ainoa elin, joka voi tutkia sitä, että josko tiettyjä periaatteita, jotka ovat arjassa kaksi, on neuvosto, parlamentaarinen tai hallitusten välinen ratkaisu. Miksi siis tämä päätös on tehty? siksi, että me päätimme, niin meillä on uskon yhteisö, huolimatta eroista tunnemme yhteisöllisyyttä. Olemme tietoisia kuitenkin eroista välillämme. Kun katson salin ympärille, niin saattaa vaikuttaa siltä, että me aina ajattelemme täsmälleen samalla tavalla. Esimerkiksi kun ajatellaan niitä väitteitä, jotain homoseksuaalista, mutta kysymys kuuluu, että slovakit tai slovenit, jotka viime aikoina äänestivät kansanäänestyksessä, sanovatko he täsmälleen samaa asiaa, jos ajatellaan näitä oikeuksia, kuten enemmistö täällä ajattelee, haluammeko sulkea heidät ulkopuolelle, koska he ajattelevat eri tavalla. Tämä väline, jos siitä halutaan kyllä mekanismi, joka joka asettaa paineita, niin ole varma, että johtaako se tuloksiin, joita me välttää, niin kuin Luna Lunacek sanoi. Ehkä tämän tuloksena tulee vieläkin enemmän kriittisiä ääniä, jotka kohdistuvat meihin, EU-hun, kotimaissamme. Joten kysymys kuuluu, huolimatta meistä jakavista eroista, tunnemmeko, että meillä on tämä yhteisö, vai ei. Jos ei, niin sitten EU purkautuu osiin mitä myöhemmin, tai sitten se menettää mahdollisuuden toimia. Kiitos. Okay, just uh, I mentioned uh, in conclusion. Mainitsin lopuksi, että live alkoi 32. päivä tätä kuuta. Lisäksi myös solostolunnoksen esittely huhtikuussa. Sitten Sofi Intervelt, haluaakohan vielä vetää lankoja yhteen? Chair, um, I find this a fascinating debate niin tämä oli kiehtovaa keskustelua ja Kaufman on oikeassa. Eli tämä on vasta tämän prosessin alku. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia ja en nyt kerro mitään uutta, jos sanon, että henkilökohtaisesti pidän hyvistä poliittisista tappeluista aina silloin tällöin. Mutta tämänpäiväinen keskustelu kuitenkin tekee minusta ylpeän siitä, että olen eurooppalainen ja Euroopan parlamentin jäsen, koska se osoittaa, että Meitä yhdistää paljon enemmän asioita kuin erottaa. Vaikka meillä on ehkä erilaisia näkemyksiä. En nyt käy läpi kaikkia näitä yksityiskohtia, mutta se mitä Kaufman sanoi, Meillä on joukko erilaisia ehdotuksia, ja jos käytte läpi nämä työasiakirjat, ja Carlos, voin kyllä suositella sitä, ne ovat kyllä ihan mielenkiintoista luettavaa. Siellä on hyviä juttuja. Ja voitte helposti löytää sieltä konkreettisia ehdotuksia. Ja joissain tapauksissa täytyy valita, koska jotkut ovat ehkä hiukan ristiriitaisia tai muuta kuin kuvittelee. Ja me teemme suosituksia, jotta asioissa voidaan edetä vaiheittain. Joitain asioita varten ehkä pitää muuttaa perussopimuksia, tätä voidaan ehdottaa, mutta tiedämme, että se nyt ei tapahdu yhdessä yössä. Eli täytyy katsoa, mitä nyt voidaan tehdä, mitä voidaan tehdä nykyisten sopimusten puitteissa. Ja sitten on ehdotuksia, jotka eivät edes vaadi lainsäädäntöesityksiä. Minusta yksi tärkeimmistä tavoitteista on se, että meillä olisi tällainen vuosittainen sykli, jossa käydään keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa, siis julkista keskustelua, koska sillä tavallahan me muokkaamme yhteisiä arvojamme. Ei kyse ole sopimusten sanoista, vaan kyseessä on julkinen keskustelu, jossa muokataan yhteisiä arvoja, ja se muodostaa yhteisön. Ja lopuksi, ja koilijoille vastaisin, että hyvin paljon on puhuttu siitä, että luodaan oikeusvaltiokulttuuria – ja perusoikeuskulttuuria, ja siihen tarvitaan vuoropuhelua, keskustelua, konsensusta ja tätä arvojen yhteistä muovaamista, mutta siihen liittyvät myöskin sanktiot, tietysti. Mutta sanktiot eivät ole asia, joka sitten tulee jostain ulkopuolelta, vaan se on looginen seuraamus prosessille. Jos me kaikki olemme sopineet tietyistä arvoista, ja sitten joku perheenjäsen ei noudatakaan arvoja, niin silloin sanktiot ovat hyväksyttävissä oleva väline kaikille, kun taas tällä hetkellä artikla 7 nähdään asiana, joka on jotain ulkoista. Ja se, mitä Ulrikke sanoi, se on mielenkiintoista. Eli se luo sellaisen kuvan, jossa EU on yhteinen, vihollinen, ja sitten maan sisällä eri tahot, jotka yleensä vihaavat toisiaan, yhdistävätkin voimansa. Eli EUn ei ole tarkoitus olla mikään ulkoinen vihollinen, vaan me olemme EU. Eli prosessi on merkittävä, meidän täytyy muokata arvoja, ei sitä tehdä äänestämällä päätöslauselmasta, vaan se on jatkuva prosessi, ihan samalla kuin keskustelu, jota käydään esimerkiksi Jurekille voin sanoa, siis me olemme ehkä eri mieltä monista asioista, emme ehkä ole samaa mieltä kaikista asioista, mutta näin on myös omassa maassani, sinun maassasi, missä hyvänsä yhteisössä. Eli nämä ovat yhteisiä arvoja monille kansalaisille, ei kaikille, mutta tämä on se tärkeä osa. Eli kyseessä on yhteisö, joka määrittelee omat arvonsa. Eli olen kiitollinen kaikille varjoesittelijöille ja kaikille, jotka käyttivät tänään puheenvuoron. Ja yritän saada kaikesta tästä sitten yhden asiakirjan. Kiitos. Kiitos Ramonelta, tämä oli hyvin älykästä keskustelua, vaikka onkin eroja, mutta työasiakirjan rakenne auttaa kovasti. Eli että tämä minä hyvin kiitoksia kollegat tämän keskustelun. Sitten nyt siirrymme kohtaan 26 joka on Libe-valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan matka Pekingin Kiinaan 2-6. marraskuuta. Ja esityksen täällä pitää edustaja Gaal, joka johti valtuuskuntaa. Kinga, voisitko pysyä siellä vai tänne? Puhutko sieltä? Eli Kinga Gaal johti tätä, hän nyt esittelee valtuuskunnan raporttiluonnoksen. Kinga, no hetki pieni, kun Ihmiset täällä vaeltelevat kollegat, jos saatte poistua tämän kohdan jälkeen, niin pyydän poistumaan nyt. Saadaan hieman hiljaisuutta. Kinga, you have the floor No. Kinga, ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten tai tietääkseni tämä raporttiluonnos on jaettu jäsenille niin Senpä vuoksi nyt mene yksityiskohtiin tästä matkasta. Kaikki on yksityiskohtaisesti kirjattu tähän raporttiluonnokseen. Mutta mitä haluaisin mainita tässä lyhyesti, mikä teillä pitää tietää on, että kansallinen kansakongressi kutsui valiokuntamme Pekingin toimiva 6. marraskuuta ja matkan tarkoitus oli keskustella Kiinan viranomaisten kanssa näistä muokatuista huumeista ja psykoaktiivisista aineista, joita Kiinassa tuotetaan. Se aiheuttaa uhkaa. Ja sitten myös kansainväliset rikollisjärjestöt Kiinasta, jotka aiheuttavat EUlle uhkaa, tietysti ihmiskauppa, lapsipornografia. Sitten puhuimme poliisiyhteistyötä, viranomaisyhteistyötä eri osa-alueilla, jotka ovat tärkeitä meille Libessä. Joten kyberturvallisuus. Sen. Kollegat täällä nyt henkilö yrittää esitellä raporttia, joten pyytäisin, että keskustelisitte ulkopuolella sanotte. Kinga, ole hyvä. Niin, eli tämä verkkoturvallisuus, kyberrikokset, tietosuoja, kysymykset tulevat esille lähes kaikissa tapaamisissamme. Ja puhuimme myös tästä viime aikoina hyväksytystä, aikoina hyväksytystä kansallisesta kansallisen turvallisuuden sopimuksesta. Meillä oli hyvin mielenkiintoista keskustelua EUn suurlähettilään kanssa, Dietmar Schweiskudin kanssa. Hän osoitti meille, miten monimutkainen tämä tilanne on, ja alusta asti oli selvää, että tulemme käsittämään avoimesti näitä aiheita, jotka kiinnostavat Kiinan viranomaisia. Ja useimmiten nehän liittyvät, sitä torjutaan huumeita ja kansainvälistä rikollisuutta – kävimme pitkään. No kaikki keskustelut olivat pitkiä ja uvuttavia. Kävimme pitkää keskustelua kyber ministerin kanssa Luovin kanssa. Puhuimme kyberturvallisuudesta muun muassa, kansallisesta turvallisuudesta, sitä koskevasta laista, henkilötietosuojaa. Puhuimme ulkoasian komitean varapuheenjohtajan kanssa muun muassa. Ja saimme hyvin korkean tason vier- tai edustajia isäntiä vastaan. Kävimme pitkän keskustelun julkisen turvallisuuden huumekomitean pääsihteerin kanssa toimista, ja ryhtyy uudesta laista. Puhumme myös, joka on hyväksytty viime lokakuussa. Se käsittelee hallinnollisia toimia huumeiden osalta tämä laki voi auttaa hieman tilannetta, joka on ongelma tällä hetkellä meille, kun ajatellaan näitä NPS-huumeita, jotka ovat Kiinasta. Huawei-yhtiön edustajan kanssa tapasimme myös siellä varajohtaja, piti meille esityksen, esityksen politiikoista, ja meitä kiinnostaa erityisesti myös kyberturvallisuus ja henkilötietojen suoja, kyberrikokset, sitten keskustelimme sisäasiain ja oikeusasiain komitean puheenjohtajan kanssa. Se vastaa vähän meidän live-valiokuntamme, mutta ei kuitenkaan täysin. He tapaavat kahden, kolmen kuukauden välein joka vuosi. Ja se on paljon laajempi, mutta he säätävät lakeja huumeasioissa ja kysymyksissä, jotka liittyvät samantyyppisiin asioihin, mitä täällä valiokunnassa käsitellään. Ja osa kollegoista tapasi henkilöitä, no ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia, joiden kanssa käytiin keskustelua ihmisoikeuksista ja lehdistön ja ilmaisunvapaudesta Kiinassa. Joten kaiken kaikkiaan, no löydätte tämän tiedon yksityiskohtaisesti raportista, kuten sanoin. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja uuvuttava keskustelu, jota kävimme. Heidän lähestymistapansa on hieman erilainen näihin aiheisiin, ja kun asioita otetaan esille, niin he toiminta on hieman erilainen. He ajattelevat kansallisia intressejään. Se on päällimmäisenä mielessä jatkotoimet, no, jäävät nähtäviksi. Meidän mielestäni pitää olla konkreettisia ja aloittaa yhteistyö konkreettisilla aloilla. Sillä he ovat kyllä halukkaita vartavaa suhteita. Haluaisin kiittää valtuuskunnan jäseniä tästä hyvästä ilmapiiristä, joka meillä oli. Ja paljon hyvin aktiivisia. Meillä oli hyvin aktiivisia edustajia mukana paljon kysymyksiä, suurta kiinnostusta, mikä mielestäni oli erinomaista. Ja antoi hyvän vaikutelman valiokunnastamme. Ja haluaisin myös kiittää eri ryhmien neuvonantajia, avustajia ja tietenkin sihteeristöä, Peter Kostitsia ja Ulrike Lehmannia. He todellakin tekivät loistavaa työtä. Joten tulimme takaisin upuneina, väsyneinä, mutta tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja mielenkiintoinen matka. Oli hyvä nähdä tämä eri lähestymistapa. Thank you very much, King. Kiitos kovasti Kinga tästä kattavasta raportista. Onko valtuuskunnan jäseniä tai muita parlamentin jäseniä, jotka haluavat puheenvuoron? Sieltä olkaa hyvä. Thank you, well. Haluaisin kiittää Kingaa hyvästä missiojohtajuudesta, intensiivistä työtä. Ja painottaisin Kingan sanoman pohjalta, että meidän täytyy olla enemmän yhteistä vuorovaikutuksesta kiinalaisten kanssa. He ovat avoimia, niin kuin tämä kutsu osoittaa. Mutta tämä on pitkän aikavälin työtä. Kustannukset ja parametrit ovat erilaiset. Käytimme esimerkiksi paljon aikaa Yhdysvaltojen kanssa, tietosuojan kanssa, ja ihan oikein – ja sitten Kiinan kehitykset me jätämme huomaa, että Huawei-yrityksessä kävimme. Se saa sopimuksia hallituksilta. Tämä täysin epä, on täysin epäyhteensopiva noudattaa eurooppalaista tietosuojalainsäädäntöä kiinalaisessa lainsäädäntössä vaaditaan, että kaikki tieto toimitetaan Kiinaan ja säilytetään Kiinassa. Ihmisten pitäisi tietää, mitä Huawei tarkoittaa. Se merkitsee Kiinan vaurautta. Tuo nimi kertoo jo paljon. Täällä on paljon seuraamuksia tietosuojalle, mutta myöskin kyberturvallisuudelle, omalle turvallisuudelle – halusimme tietää, kuinka paljon sopimuksia Huaweilla on ja hallitus ja julkisen sektorin kanssa ja mitä seurauksia sillä on tietosuojalle. Erityisesti kun puhutaan kriittisestä infrastruktuurista ja strategisesta infrastruktuurista. Me olemme jättäneet sen täysin huomioimatta. Ja huumeet, kuitenkin katsot, uudet psykoaktiiviset aineet. Meidän täytyy olla paljon enemmän yhteistyössä Kiinan kanssa. Me huomasimme, että heidän senteensä on, että täällä se sattuu. Tämä on netissä. Ei tämä meitä haittaa. Tämä on teidän pääsärkynne. Tämä vaatii paljon enemmän vuorovaikutuksessa kiinalaisten kanssa. Kiitos Anna. Sitten Monika. Herr Vorsitzender, ganz kurz. Zunächst einmal möchte ich... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Kinga Kalia tästä työstä. Hän oli mukana tällä matkalla ja se oli hieno reissu. Siellä oli aika paljon asiaa käsiteltävänä. Ja me usein täällä keskustelemme siitä, pitäisikö Yhdysvaltoja kritisoida tietyistä asioista. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä Huawaita yritystä, ja tässä on näitä solmukohtia internet- ja televiestintäverkostossa. Ja sitten miten katsotaan Kiinan talouden kehitystä ja miten se vaikuttaa meihin – mitä seuraamuksia tästä kehityksestä sitten koituu Euroopalle, millaisia liittolaisia meillä on, millaisia arvoja pidämme erittäin tärkeinä ja yritämme saada ylläpidetyiksi. Eli meidän täytyy katsoa nyt omia arvojanne ja katsoa, että me olemme jääneet nyt hiukan vähemmistöön, emmekä ole enää viime vuosina olleet enemmistössä. Eli siksi on erittäin tärkeää, että me katsomme myöskin Aasiaa ja erityisesti Kiinan tilannetta entistä enemmän. Eli näitä asioita tulee käsitellä ja henkilökohtaisesti minulle mielenkiintoista oli se, että minulle tuli se vaikutelma, että Kiinassa on nyt tullut muutoksen aika, ja siellä puhutaan hyvin paljon vahvasta Kiinasta ja siitä, että siellä nyt on hyvin paljon käytetty näitä psyykelääkkeitä. Ja sitten YK on raportoinut näistä asioista, mutta silti valmiusyhteistyöhön näiden aineiden torjuntaan sitä oli huomattavasti ja meidän täytyy saada tämä tilanne nyt paremmin haltuun. Eli meillä oli mielenkiintoisia keskusteluita ja myöskin se, että kun keskusteltiin terrorismista, myöskin Kiina oli hiukan huolissaan, koska Etelä-Kiinassakin on uskonnollisia kahakoita ja etnisiä konflikteja. Kiinahan on tietysti valtava valtio ja siellähän se johtaa huolestuneisuuteen. Ja myöskin sitten nämä konfliktit liittyvät siihen, miten me haluamme EU-ssa ratkaista näitä asioita. Siellä asiat nähdään eri tavalla, mutta ainakin siellä on valmiutta nyt torjua terrorismia. Ja täytyy sanoa puheenjohtaja, että on ihan järkevää keskustella intensiivisesti Kiinan kanssa ja tietää, mitä mieltä Kiina on, koska meille Euroopan unionin unissa sillä on meille erityistä merkitystä. Thank you very much. And, uh, kiitos, kiitos. Kiitos myös Kingalle, että johti valtuuskuntaa ja tuosta raportista. Kollegat, nyt kohta 27. Sisäisenä päästään pääjohtaja Matias Ryytenestys. Jos siis Matias haluaisi tulla tänne ylös podiumille sillä välin, esittelen tämän kyseisen asian. Komissio raportoi nyt siitä, miten pannaan täytäntöön tämä EUn takaisinottosopimus erityisesti suhteessa toimintaan Turkin kanssa, eli pääjohtaja Matias Ryte, tervetuloa tänne takaisin vielä komissio on sitoutunut säännöllisesti tiedottamaan meitä kaikista ei takaisin sopimuksista, erityisesti raportoimaan kuuli kuukauden välein parlamentille kaikkien e takaisin sopimusten täytävännosta eri tuotteen, kun ajatellaan työtä, jota tehdään näiden takaisinottokomiteoiden kanssa, jotka helpottavat sopimuksen monitorointia. Turkin tapauksessa viime kokous, viime kokous 19. tammikuuta tänä vuonna, kuten tiedätte, sopimus Turkin kanssa astui voimaan 1. lokakuuta 2014 parlamentin suostunnan jälkeen tietyt sopimukset ovat jo voimassa, mutta nyt säännökset liittyvät kolmansien maiden kansalaisiin ovat voimassa kolmen vuoden päästä sopimuksen tuomannustumisen myötä, eli ensi lokakuuta 2017. Huippukokous järjestettiin 29. marraskuuta 2015. Silloin EU ja Turkki ilmaisivat poliittisesta sopimuksestaan, että takaisin sopimus tulisi täysin täytävänvaksi ensimmäinen kesäkuuta 2016 lähtien pysyvät kaikki kärryillä. Tästä syystä komissio viime viikolla julkaisi ehdotuksen neuvoston päätöksestä, jossa käsitellään tarvittavia täytäntöönpanotoimia, jotta sopimus voitaisiin täysin panna täytäntöön tuona päivänä. Nyt sitten totta kai kuunnelemme Matias Ryteä, joka saa puheenvuoron. Toivotan hänet taas tervetulleeksi. Kiitos Matias, kuunnelet aina saatavilla ja että olet läheisessä yhteydessä johtuen siitä, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä, josta vielä yhteydessä komissiolle. Kiitos tästä, kiitos tulit paikalle ja ole hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Claude, kunnianarvoiset parlamentin jäsenet. On suuri ilo olla täällä. Toivottavasti että kanna kaunaa minulle siitä, että olen tullut tänne useammin tästä aiheesta kuin mitä olemme muuten tavanneet viimeistään sinulla täällä 13. marraskuuta puhumassa aiheesta. Pyrin tämän pienen yleiskuvan kaikista näistä palautussopimuksista. Ja sitten kahdesta äsken tästä takaisinotto sekakomitean kokouksesta Pakistanin ja Turkin kanssa. Epäsäännössä asemassa olevien maahanmuuttajien kysymys palottaminen on, takaisinottaminen on olennainen osa säännönmukaista maahanmuuttopolitiikkaa. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ihmisillä, se, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun, heidän tulisi saada suojelua EUn sisällä – mutta ne, joilla ei ole mitään oikeutta kansainvälisen suojelun, ne herkytäisi takaisin ottaa. Ja mitä palauttamispäätöksiin tulee, vain 40 prosenttia niistä täytäntöön pannaan jäsenmaissa. Ja muutama luku Eurostatista 192 000 palautusta täytäntöönpantua vuonna 2014. Niistä 69 000 kolmasiin maihin. Eli jonkun verran tapahtuu palauttamista myös EUn sisällä. Mutta tämä ovat siis 40 prosenttia päätöksistä, mitä on kokonaisuudessaan tehty EU-ssa. Olemme lisänneet ponnisteluita takaisinoton suhteen ja työskentelemme ensin niiden maiden kanssa, joilla on takaisinottosopimus EUn kanssa. Ja jos kokonaislukuja tarkastelen, lukuja palautuksia maihin, joiden kanssa on takaisinottosopimus, luvut ovat parempia aika monessa tapauksessa. Emme kerralla puhumme Turkista, juuri EU-Turkki huippukokouksen jälkeen, jossa aktivoitiin yhteinen toimintasuunnitelma 26. marraskuuta ja tulin tänne 30. marraskuuta. Sen jälkeen Turkki on ottanut merkittäviä askelia – yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöön panemiseksi. Viismivapauttamistiekartta uudessa vaiheessa. Pyrimme EU-Turkki näyttösopimukseen täyteen uudelleen muokkaamiseen. Puheenjohtaja mainitsi, että pyrimme myös sovel- katsomaan kolmasen maiden kansalaisten roolia tässä – Turkki on pyrkinyt avaamaan työmarkkinoita syyrialaisille. Meillä on myös jotakin vismin vaatimuksia, on asetettu syyrialaisille, jotka tulevat Turkkiin ilmateitse ja meritse, ei maareittejä. Ja pyrimme työskentelemään Turkin kanssa ihmisen salakuljettamisen ja epäsäännöllisen maahanmuuton kanssa. tänään keskittyisin antamaan teille yleiskuvan takaisinottamisessa sanomuksessa sanastunut voima 2014. Sen jälkeen meillä on kaksi takaisinottokomiteaa heinäkuussa 2015 ja yksi 19. ensimmäistä 2016. Ja joukko toimia, jolla pyritään parantamaan takaisinottosopimusta. Ja sovittiin 19. ensimmäistä kokouksessa. Me vaadimme, että nykyisen prosessin ajoitusta ja tuloksellisuutta piti, pitää parantaa – Ja haluamme, että kesäkuussa tänä vuonna kolmasen maiden kansalaisten takaisinotto alkaa. Yksi pääkysymyksistä on ollut nykyisen kahdenkeskisen takaisinottosopimuksen täytäntöönpano. Meillä on Romanian ja Turkin välillä sellainen, Kreikan ja Turkin välillä – Meillä on säädöksiä, jotka ovat samalla siellä kuin takaisinottovelvollisuus sopimuksessa Bulgarian ja Turkin välillä. Keskitymme takaisinottomenettelyihin Kreikan kanssa. Sokeen muistan, paperilla tilanne oli sellainen, kun sitä keskusteltiin – että 12 000 takaisinottopyyntöä oli tullut Kreikasta Turkkiin. Yli 4 000 Turkki oli hyväksynyt. Ja noin 50-60 täytäntöön pantiin. Miksi? Voisiko sanoa, että byrokratia. Ottakaa sanottua pyyntää. Ja vastaus tulee, että myöhään ei ole välttämättä ihmisiä sitten, kun takaisin ottaa yritetään. Torkin takaisin ottaa sopimus tulee olemaan testi kolmasen maiden takaisinotolle vapauttamismenettelyä, vähän vahvitettu menettelyiden suhteen. Meillä on ollut jotain Kreikan Turkin välisiä kahdenvälisiä komiteoita. Molemmat osapuolet ovat pyytäneet komissiota osallistumaan 21. 12 oli yksi, toinen taisi olla pari päivää sitten. Siellä on hyväksytty menettelyistä ja täytyy katsoa, miten tätä kahdenvälistä takaisinottosopimusta täytäntöön pannaan. Kun kolmas ja kansalaisia koskevaa lausunto, lauseketta aletaan täytäntöön panna. Paineen ylläpitämiseksi ja yleiskuvan saadaksemme olemme jo toukokuussa päättäneet käsitellä sopimusta uudelleen. Edellinen kokous oli Ankarassa, nyt meillä on kokous Brysselissä. Ja syyskuussa on taas seuraava kokous luultavasti. Ja siinä arvioidaan takaisin oton täytäntöönpanoa Pakistanin suhteen. Pakistan on aina ollut takaisin tärkeä maa ja 2015 lukuja tarkastelee. Kreikassa yksistään on ollut yli 20 000 epäsäännönmukaista rajanylitystä, jossa on pakistanilaisia. Meidän täytyy pitää huolta, että Pakistanin kanssa tehty takaisinottosopimus toimii hyvin – se on astunut voimaan 2010. Se toimii aika hyvin. Vuoteen 2014 pallautusaste oli noin 52 prosenttia verrattuna tämän 40 prosentin keskiarvoon. Mutta yhteistyö heikkeni dramaattisesti viime kuukausina. Ja meillä sellainen vaikutelma, että Pakistan lähes keskeyttää takaisinoton. Komission jäsen Avram Mopolos 23.11. Islamabadiin. Hän sai siltä poliittista sitoutumista. Ulkoministeri sitoutui, mutta valitettavasti Frontex järjestämä paluulento lensi Pakistaniin Se oli joku ihmisiä, että ennen ei saa poistua koneesta. Heidät täytyy viedä takaisin Ateenaan. Paljon puhuttiin siitä, että Pakistan haluaa miettiä tätä kolmasemmatten kansalaisten koskevaa lausekettä sopimuksessa. So, saattaa olla vähän huolestuneesti toinen helmikuuta kokoukseen. Mutta voin kertoa teille, että tässä kokouksessa oli myös suuri joukko tarkkailijoita jäsenvaltioista. Se meni aika hyvin. Ja tässä komiteassa onnistumme sopimaan hyvin konkreettisista keinoista. EU Pakistan sopimuksen toteuttamisesta, ja mahdollistaa lisäpöytäkirjoja ja erityistoimia, jotka koskevat Kreikkaa. Ja auttaisi Pakistanin takanoton suhteen. Varmistaakseni, että nämä eivät ole edistysaskelia vain paperilla, olen ottanut yhteyttä pakistanilaiseen vastausapuoliin, olemme sopineet uudesta kokouksesta kes- heinäkuussa tarkastellaksemme täytäntöpano täytyy pitää painetta yllä jatkaa keskusteluja, kerätä tietoja jäsenvaltioista, että voimme saada jäsenvaltiot kohtaamaan faktoja ja lukuja sopeaksemme prosessista. Tiedätte hyvin, että pyrimme myös tehostamaan takaisin tätä politiikkaa EU-tasolla. Työskentelemme yhdessä ulkosuudepalvelujen kanssa, kehityskomissarin kanssa ja muiden kollegojen kanssa. Tunnistaaksemme jossain määrin tällaisia mahdollisuuksia vähemmän vähemmän, mästä enemmän enemmästä politiikkamahdollisuuksia. Ja mä tiedän, että tätä useamman maan kanssa. Onko meillä vielä minuutti? Toisesta takaisin tuon sopimuksesta. Mitä itäisen kun naapuruus, naapuruuden ja Venäjän kanssa sopimukset ovat aika hyvin. Luvut ovat aika korkeita. Venäjä 2014 73 prosenttia, Ukraina 20, 81 prosenttia, Moldova 71 prosenttia. Paljon yli EU-keskiarvoon. Takaisin palautuissa päätösten täytännotoissa. Asen maat kehovat hyvää yhteistyötä Georgian kanssa. Olemme yli 40 prosentin, emme niin lähellä kuin luvutut kaskemaan, niin siinä, olemme siinä 56 prosentissa. Meillä on Georgian kanssa aika hyvä yhteistyötä. Meillä on tällainen elektroninen kehikko, voimme pakistanlaisten kanssa. Voimme lähettää näitä asiakirjoja elektronisessa muodossa. Meillä on tapaushallinnointijärjestelmät, 13 jäsenvaltiota ja Sveitsi käyttävät niitä. Armenin ja Azerbaidžanin kanssa tehdyt takaisintosopimukset astuvat voimaan tammi- ja syyskuussa 2014 ensimmäisenä vuonna takaisinotto olisi voinut olla parempaa, sanotaan niin. Nyt täytyy odottaa vuoden 2015 lukuja. Ja Armenian Azerbaidžanin kanssa järjestämme kokouksia ennen kesää. Länsi-Balkan. takaisinotto ovat korkeat. Albania 86 prosenttia, Bosnia-Herzegovina 65 prosenttia, Montenegro 53 prosenttia, Serbia 79 prosenttia, Fyrom 43 prosenttia. No 2014 luvut. Kun 2015 luvut on käytössä, maaliskuussa tarjoamme nuo luvut. 7 toista takaisinottosopimusta kaiken kaikkiaan. Olemme avanneet neuvottelut neljän maan kanssa. Ne voi raportoida mistään edistyksestä Kiinaan, Marokon, sijaan tai Algerian kanssa. Meillä on nämä sopimusmandaatit. Täytyy tarkastella tätä enemmän enemmän sitä vähemmän vähemmästä politiikan puitteissa. Pyrimme myös tunnistamaan mahdollista tarvetta takaisin sopimuksille muiden maiden kanssa. Puheenjohtaja, tämä oli nopea, mutta ei. kokonaiskuva oli vastaan kysymyksiä? Kiitos kovasti Mattias. Tämä raportointi on hyvin tärkeää. Ja yhtä tärkeää on saada palautetta parlamentin jäseniltä. Tarkistetaan, haluavatko koordinaattorit puhua. Edustaja Holmaier, sitten Sippel. Ähm, äh, Kiitoksia Rüte näistä täsmällisistä selostuksista. Nämä luvut, jotka tulivat mainituiksi, olivat hiukan hankalia. No, koska nämä meidänkään lukumme eivät ole täydellisiä ja nyt kun puhutaan näistä ihmisistä, jotka ovat käyneet joissain jäsenvaltiossa, niin totta kai nämä lukemat ovat korkeammat kuin viralliset lukemat. Eli kuinka pitkälti jäsenvaltioissa pystytään tietämään, kuinka paljon meillä näitä maahanmuuttajia ja pakolaisia on maissamme koska nämä luvut ovat hyvin erilaisia aina sen mukaan, kuka on näitä lukuja laatinut ja mitä taustaa vasten. Ja sitten tämä takaisinotto. Te puhuitte tästä ongelmasta, eli että meillä on hyvin paljon rekisteröityjä henkilöitä ja sit, sitten he saavat kuulla, että heidät lähetetään taka- takaisin, niin yhtäkkiä he sitten katoavat tai heitä ei vain sitten enää löydetä. Eli viime kädessähän palauttaminen on järkeä, järkevää myös silloin, kun tiedetään, että nämä henkilöt ovat paikalla. Eli mitä toimia komissio aikaa toteuttaa jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan estää se, että ihmiset yhtäkkiä katoavat, tai sitten, että on rikollisjärjestöjä, jotka hyödyntävät tätä tilannetta omiin tarkoituksiinsa, ja siitä on sitten haittaa viime kädessä kaikille. Ja sitten kolmas ja viimeinen kysymys. No, Marokko ja Algeria. Tehän puhuitte siitä, että nämä valtiot eivät ole hankalia, vai äh, liittyykö tämä siihen, että neuvottelut eivät vielä ole päättyneet? Eli haluaisin tietää vähän tarkemmin, että mitä tämä teidän kommentti oikein merkitsi. Kiitos. Edustaja Olmaier, että voitte lyhyesti pyytäisin kaikkia pyrkimään pitäytymään kanssa, sillä sitten pitää poistua puoli seitsemältä. Ja kollegat voivat raportoida myös tästä älykkäitä rajoja kesäisestä valtuuskunnan matkasta. Minun syyni, että mennään aikataulusta perästä. Nyt edustaja Sippel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä nimillään. Kiitos minusta. Ilmoitus puheesta pitäisi tehdä ennen ensimmäistä puhujaa, ei toisen puhujan jälkeen. Se olisi hyvä, kiitos. Niin, mutta edustaja Holmer puhui kaksi minuuttia, hän oli sen esimerkin omainen, eikö ollutkin. Joten kun joku toimii esimerkiksi lailla, niin käytä No tämä ei nyt mene pois minun puheenjohtajastani. Ensimmäinen tärkeä huomautus, mikä olisi hyväksi eri osaloilla, kun puhutaan turvapaikkapolitiikoista, on se, että meidän pitää parantamitamme rekisteröinnissä. Tämä on tärkeää ja siltä osin pitää sanoa, että kaikissa jäsenvaltioissamme voisimme toimia paremmin, kun rekisteröidään tulee toiseksi. Jos ihmiset rekisteröimättä tai ilman katoavat, niin onko meillä mitään lukuja siitä, että todellakin ovatko he ihmiskaupan uhreja, jos he vain etsivät mahdollisuutta työskennellä laittomasti, ja miksi me voi hallita tätä, tämä ei ole laillista, ilman pakolaisiakaan, joten meillä on hyvin yleislaatuinen ongelma tässä suhteen, että tulee palautuksiin tai takaisinottoihin. Prosenttiluvut ovat hyvin toisistaan poikkeavia. Yksi kysymys kuuluu, että kun puhutaan päätöksistä toisaalta ja toisaalta päätösten täytäntöönpanosta, niin onko meillä konkreettista tietoa siitä, missä tämä porsareikä on? Onko vain, niin, että ihmiset katoavat? Onko niin, että se johtuu siitä, että on humanitaarisia syitä, että me voi panna täytäntöön palautusta tai takaisinottopäätöstä? Onko niin, että alkuperämaat eivät ole halukkaita ottamaan takaisin kansalaisiaan? Onko muita syitä tähän? Ja nämä maat Marokko, Algeria ja muut. Kysymyksen esitti kollegani Monika Holmaier jo onko puutetta valmiudesta tai kyvystä käsitellä takaisinottoa. Tämä olisi hyvä tietää. Thank you very much, Birgit. Kiitos kovasti, Birgit. Seuraavaksi Gerard, ole hyvä. Gerard, Gerard Dupré. Gerard Dupré. Uh, merci, president. Uh, je veux remettre... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääjohtajaa hänen alustuksestaan, mutta yksi kysymys minua vielä vaivaa. Te pyysitte parlamenttia ottamaan kantaan turvallisista lähtömaista. Turvallinen lähtömaa on siis maa, jossa teoriassa tai johon voidaan lähettää tämän maan kansalaisia takaisin. Ja nyt kun katsotaan pakolaisvirtoja, tästä ei ole paljon apua. Eli miksi te pyysitte, että Turkki otetaan tälle listalle, Eihän Turkista nyt ole tulossa ihmisiä pyytämään turvapaikkaa Euroopasta. Mutta tämä nyt ei ollut oikea väline, ja hiljattaisessa tiedonannossa te kerrotte siitä, että te katsotte, että Turkki on turvallinen kolmas maa, siis kolmas maa, ei mikään lähtömaa, ja pyydätte, että Euroopan jäsenvaltiot tekevät samalla tavalla. Ja miksi? koska kun kyse on turvallisesta kolmannesta maasta, jäsenvaltiot voivat katsoa, että kansainvälinen suojelupyyntö on sellainen, jota ei edetä käsittelyyn, koska maa, joka ei ole jäsenvaltio ja kuitenkin sitä pidetään turvallisena kolmantena maana tälle hakijalle. Eli tästä seuraa kysymys. Eikö tästä olisi pitänyt lähteä? Miksi pyysitte meitä ottamaan kantaa tähän turvalliseen lähtömaa-ongelmaan, vaikka sillä ei käytännössä ole mitään merkitystä, ja tällä hetkellä te pyritte siihen, että saadaan oikeudellinen väline, siis jos nyt oikein tulkitsen, jonka avulla jäsenvaltiot voivat katsoa, että Turkki on turvallinen kolmas maa ja että silloin se ottaa takaisin ne, jotka tulevat jäsenvaltion alueelle ja joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan. Eli voisitko nyt selvittää, mitä tässä on tapahtunut tai mitä komissio on päässyt on tapahtunut, kun te pyydätte ensin jotain, jolle ei ole syytä, ja nyt sitten tätä pyydetään kaikilta jäsenvaltioilta. Kiitos. Thank you. And, uh, Mrs. Spinelli. Kiitos, edustaja Spinelli. Olkaa hyvä. E- Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysymykseni pääjohtajalle oikeastaan jo tuli kollegani suusta, Eli minäkin haluaisin tietää, mikä on kantanne näihin turvallisiin maihin. Mutta yksi asia kiinnitti huomioni. Te selititte meille, miten tämä takaisinottomenettely on nyt vauhdittunut huomattavasti, nyt kun on tämä yhteinen eurooppalainen suunnitelma Turkin kanssa. Eli kysyisin, tämä vauhdittaminen liittyykö sitten, siihen sitten se, että hidastetaan tätä lähestymistä Turkin ja Euroopan välillä, kun ajatellaan nyt näitä oikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Ja muistuttaisin vain nyt pikaisesti, että eettiset puhdistukset, jotka ovat käynnissä Kurdistanissa tällä hetkellä, Turkin alueella, ja Rojavan hyökkäys Syyriassa. Se aiheutti paljon uusia pakolaisia ja muistutan ja haluaisin kuulla kantanne siitä, mitä Turkin pääministeri sanoi neuvotteluissa EUn kanssa. Eli kun, jos haluamme, me voimme avata portimme ja lähettää Balkanin alueelle kaikki pakolaiset. Ja tällä tavalla Eurooppa joutuisi pahempaan kriisiin. Eli tohtori Rytte, te sanoitte, että on olemassa byrokraattisia ongelmia. No, en usko, että komission pitäisi nyt hoitaa byrokraattisia ongelmia pelkästään tässä aiheessa, vaan sillä pitäisi olla poliittinen näkemys ja sen pitäisi ottaa ihmishenget huomioon. Eli kysyisin, oletteko tästä nyt samaa mieltä kanssani? Kiitos kollegat puhelista. Nyt vedän siihen viivan alle. Seuraavaksi edustaja halla olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, Matias Ryte, kuten sanoitte, vain noin 40 prosenttia palautuspäätöksistä johtaa todellisiin palautuksiin. Mitkä kolmannet maat ja tai kansallisuudet ovat ongelmallisimmat tässä mielessä, jos ajatellaan suhteellista tai absoluuttisia lukuja? tietyt jäsenvaltiot ovat ne onnistuneet paremmin palauttamaan ihmisiä kuin toiset tiettyyn kolmanteen maahan. Kolmannet maat usein ovat haluttomia ottamaan ihmisiä takaisin, mutta onko myös jotakin, mitä jäsenvaltiot itse voisivat tehdä paremmin parantaakseen täytäntöpanoastetta? Lisäksi, mitä ovat nämä syyt, todelliset tai ei, miksi Pakistan kieltäytyy panosta täytäntöön takaisinottosopimuksia. Tietysti tapauksessa ja miksi niin moni ihminen ei tule palautuksi Bosnian, Herzegovinaan, Serbiaan tai Makedoniaan huolimatta palautuspäätöksestä. Kiitos. Thank you, Mr. Diaz. Kiitos, edustaja Diaz de Mera. Muchas gracias. Gracias, señor. Kiitoksia näistä tiedoista. Holmajer ja Sipel ja te itse – puhuitte Marokosta. Eilen tiedotusvälineissä Espanjassa, ja sen jälkeen soitin muutaman puhelun, on nyt seuraava ilmiö. Ensinnäkin minä tuen pakolaisia, haluan suojella heitä, mutta haluan torjua huijari turvapaikanhakijoita, jotka turvautuvat petokseen. Eli Espanjan lehdissä on nyt tällä viikolla kerrottu seuraavasta. Marokkolaiset nuoret, joilla on rahaa, läheisestä paikasta matkustavat Casablancaan ja siellä he ostavat sitten Istanbulin lentolipun. Ja sitten marokkolainen, kun menee Turkkiin, hän ei tarvitse viisumia, kuten tiedätte. Ja kun he saapuvat sitten Turkin alueelle, he ostavat väärennetyn syyrialaisen passin. Ja sieltä he lähtevät sitten maksatulle matkalle ja saapuvat sitten EUn pohjoisiin maihin, lähinnä Ruotsiin. Ja Espanjan lehdissä puhuttiin kymmenestä tuhannesta marokkolaisesta viime kuukausina. Onko komissiolla tietoa tästä ilmiöstä tai Turkin viranomaisilla tietoa siitä, mitä voidaan tehdä näille valepakolaisille. Kiitos. Kirkos, please. Edustaja Kirkos, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Rute. Just an addition. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos, herra Rute. 40 euroa Marokosta Ankaraan. Kaksi kysymystä takaisin ottopyyntöjen määrä Kreikasta oli 137 000. Näistä vain 13 000 hyväksyttiin. Tiedän, että byrokratian taakka, mutta uskotteko, että olisikohan tässä politiikkaa takana? Kreikan ulkoministeri 2015 antoi minulle tämän datan. Olisiko ajatella, että Turkilla on poliittista tahtoa olla täyttämättä näitä takaisin ottopyyntöjä. Ja olemmeko laskeneet sen sisään turkikontakteihimme? Olemmeko löytäneet keinoja tämän tahdon muuttamiseksi? Viime vuonna yli 800 000 ihmistä tuli Kreikkaan. Tänä vuonna syyrialaisten osuus tässä kokonaisuudessa on alhaisempi, mutta varmasti 600 000 ja seuraamme tätä 40 prosenttia, joka mainitsit, tai 50 prosenttia parhaimmillaan, se merkitsisi, että 300 000 ihmisen pitäisi pysyä Kreikassa. Suljettuja leirejä käytetään, koska heitä odotetaan takaisin ottoa maahan, jota ei muuten voi saada sitä hyväksymään. että Kreikka tunkee heidät ihmiskaupankävijöiden verkoihin, jos meiltä tuli 300 000 ihmistä, se on taakka, tai mä kestä. Onko meillä mitään keinoa saada Pakistania hyväksymään takaisin ottaa muuten kuin kerjaamalla? Mrs. Winberg. Kiitos, edustaja Winberg. Tack, Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos raportoinnista, herra pääjohtaja. Tuo oli kiinnostavaa kuulla. Aika kiinnostavaa, koska Olin kirjoittanut ylös nämä luvut, jotka mainitsit takaisinoton suhteen ja, ja erityisesti Kreikan ja Turkin välillä. Tämähän alkoi vuonna 2002. Ja tästä 2015 minä vaan vähän rukata lukia, lukuja ja Kreikka olisi halunnut takaisin tästä 30 000. Turkki hyväksyi 13 100. Ja todellisuudessa jäätiin parin tuhanteen. Tämä oli niin kuin mainitsit, että tämä on usein byrokratiasta kiinni. Todellisuus minun näkemäni mukaan, että jos Turkista tulee Kreikkaan, eihän sitä halua jäädä Kreikkaan. Eihän sitä kukaan halua. Tiedämme, että ihmiset haluavat mahdollisimman nopeasti eteenpäin lähtevät joutuisi hakemaan turvapaikkaa Kreikasta. En tiedä, miten säästä vauhdittaa prosessia. Näemme, että maahanmuuttovirrat kasvavat yhä enemmän. Miten voimme käsitellä näin isoja lukuja? Miten voimme takaisin ottaa niin monta? Jos haluamme lähettää ihmisiä takaisin, Täytyy asettaa että he tulee Turkin kautta. Miten se tehdään? Jos löytävät jostain eu miten se voidaan todistaa, että he ovat tulleet Turkin kautta? Ja jos niin voi osoittaakin, sitähän monet päättävät ottaa jonkun mun reitin. Turkin kautta että nehän löytävät aina uusia reittejä. Haluaisin mielelläni vastauksen, kiitos. Mr. Radev. Edustaja Radev. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Рю... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos Matias Rytelle tiedoistanne. Se tulee minun maahani Bulgariaan. Bulgaria on Turkin naapurimaa. Senpä vuoksi yhteistyö Turkin kanssa on äärimmäisen tärkeää, jotta parannetaan rajojen turvallisuutta ja vähennetään mutta vielä viime viikolla komissio julkaisi lisäsuosituksia, miten paran täytäntöön maahanmuuttotoimintasuunnitelma. Turkki suositteli lisäämään ponnisteluja vähentämään maahanmuuttovirtoja. Euroopan komissio julkaisi nämä suositukset sitten että taustalla oli asiakirjoja, jotka vuodettiin medioihin niiden mukaan, jos Turkki päättää tehdä näin, se tulee tulvimaan Bulgarian ja Kreikan pakolaisille ja maahanmuuttajilla, jotta voitaisiin painostaa EUta, jotta se noudattaisi sen vaatimuksia. Minulla on kysymys, miten voimme taata, ettei Turkki jatka EUn uhkaamista siten, että se täyttäisi naapurimaat maahanmuuttajilla, erityisesti ottanut huomioon se, että EU on antanut 3 miljardia euroa Turkille, jotta se vähentäisi maahanmuuttajavirtoja ja painetta. Kiitos. Kiitos. Lopuksi edustaja Post. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut vähän aikaa ja fondeeraan niitä arvoja, mistä olemme päättäneet yhdessä solidaarisuus, demokraattisten arvojen kunnioittaminen – perusarvon ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja sitten meidän hieno Euroopan unionimme. Mutta me ihan mieltämään paljon ponnistelemme. Rakentaanko me kaatopaikan ihmisille, josta me emme halua, että he ottavat, jakavat niitä arvoja ja ihmisoikeuksia, joita me itse haluamme. Puhun nyt perusoikeuksista. Me tiedämme, että Turkki esimerkiksi siitä tulee yhä autoritaisemmaa. Se loukkaa vähemmistö oikeuksia ja pakolaisten oikeuksia. Olen vierailut Turkissa useamman kerran. Näemme, mitä standardeja siellä on. Ja, ja sama sanoisin Länsi-Balkanista, jos ajattelemme oikeuksia EU-ssa. Heidät sitten lähetetään se takaisin Länsi-Balkanille. Mitä oikeuksia heillä elää siellä? Eh, ihmisarvoinen asuminen ei ole mahdollista, markkinat ovat suljetut. Mistä ruokaa saa, miten lapsia kasvataan? Onko tämä, ovatko sen arvoisia maita, ihmisarvoisia maita, niin palataan ihmisiä. Mitä te ajattelette komissiossa? Onko todella kestävää säilyttää arvonsa, arvokkuutensa EU- projektina ja sitten, sitten lähettää ihmisiä takaisin tällaiselle alueelle. Kiitos kollegoille tärkeistä kysymyksistä. Aikaa on nyt melko vähän enää, mutta Matias, te parhaasi. Selvä, ole hyvä. Uh, I'll try and uh, be relative. Voin puhua aika lyhyesti joudun ehkä vähän ryhmittelemään näitä kysymyksiä myöskin osittain. Ensinnäkin Sippel ja Holmar kysyivät saman kysymyksen, eli Marokko ja Algeria. Marokon osalta me olemme neuvotelleet, mutta emme kovin menestyksekkäästi, kun taas Algerian kanssa ei ole neuvotteluita edes aloitettu. Ja minusta tuntuu, että meidän täytyy uudelleen arvioida. Tämä on siis henkilökohtainen kantani, mutta meidän täytyy nyt katsoa uudelleen, mikä on tilanne. Marokon osalta tämä kysymys, joka liittyy kolmansien kaiden maiden kansalaisiin, se on keskeinen. Ja Algerian osalta suoraan sanottuna meillä ei ole mitään keinoja saada heitä kiinnostumaan näistä neuvotteluista. No sitten Dias de Mera. Hänelle sanoisin, että kyllä, me tiedämme tästä ongelmasta ja olen puhunut tästä Turkin viranomaisten kanssa. Eli tämä reitti, joka nyt auennut Istanbuliin, saattaa olla, että jotkut tosiaan ostavat syyrialaisia passeja, mutta siellä on paljon myöskin laittomia marokkolaisia, jotka saapuvat sitten Lesbokselle ja muualle. Viime vuonna näitä oli hiukan alle 10 000, siis kun katsotaan näitä, joiden henkilöisyys on varmennettu, mutta saattaa olla vielä henkilöitä, jotka piilottelevat kansallisuuttaan ainakin aluksi. Meillä on seulontaa, siksi meillä on näitä järjestelykeskuksia. Haluamme varmistaa, että sekä asiakirjat seulotaan ja myöskin nämä kansallisuudet. Eli olemme painostaneet Turkkia ottamaan uudelleen käyttöön viisumivaatimukset Marokon suhteen, mutta näin ei nyt toistaiseksi ainakaan ole käynyt. Sitten nämä kokonaisluvut. Eli 40 prosenttia ovat 40 prosenttia näistä todellisista palauttamispäätöksistä. Monissa jäsenvaltioissa ei tehdä tällaisia palauttamispäätöksiä. Eli siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat käyneet läpi turvapaikkamenettelyn, he eivät ole sitä saaneet, mutta sitten sitten heitä ei kuiten, heistä ei tehdä mitään palauttamispäätöstä. Siihen saattaa olla hyvä syy. Jotkut mainitsivat esimerkiksi humanitaariset syyt. Ja meillä on myöskin palauttamisdirektiivissä sääntöjä ja turvapaikkadirektiivissä sen suhteen, miten ihmisiä tulee suojella. Eli tämä saattaa johtua siitä, että nyt on paljon turhautumista, kun henkilöllisyyttä ei saada selville, joten ei kannata edes vaivautua yrittämään palauttamaan tällaisia henkilöitä. Ja joista jäsenvaltioista on kuullut, että jos kun halutaan pitää lukemat keinotekoisen hyvinä, niin joissain hankalissa tapauksissa näitä palautumispäätöksiä ei yksinkertaisesti tehdä. Eli tilanne on hyvin kirjava. Ja Sippel viittasi näistä tiettyihin ja monet teistä kuvasivat nämä käytännön hankaluudet palauttamismenettelyissä. Täytyy osoittaa, että tällä henkilöllä on tietty kansallisuus. Täytyy osoittaa, että hänen asiakirjansa on oikea. Ja täytyy osoittaa, että henkilö on, ei ole ollut missään muualla. Eli tämän takia meillä nyt on tämä palauttamiskomitea. Joskus siellä käsitellään ihan yksittäistapauksia. Esimerkiksi ihmisiä, jotka on asetettu syytteeseen rikoksista. Ja kolmas maa sanoi, että emme halua tätä henkilöä takaisin, koska hän on vaarallinen. Sitten sanomme, että niin, mutta hän on teidän kansalaisenne. Eli tällaisia asioita hoidetaan näissä palauttamiskomiteoissa. Sitten olen täysin samaa mieltä siitä, että ensin täytyy varmistaa tämä rekisteröintiosuus. Tämän yritämme hoitaa järjestelykeskuksissa. Mielestäni edistystä on tapahtunut ja olette nähneet tästä uusimman raportin, sitten Depre. Te luette tässä nyt rivien välistä. Eli tämä oli tämä komission tiedonanto ihan pari päivän takaa. Siinä vain todetaan, että jäsenvaltioiden tulisi miettiä mahdollisuuksia määritellä nämä turvalliset kolmannet maat emme ole raportissa vielä tätä määritelty, eli puhutaanko Turkista. Ja tähän liittyy myöskin tietysti Geneven yleissopimus, mutta selvästikin se on nyt sen suuntainen viesti. Turvalliset kolmannet maat tarkoittavat, että silloin, siis te tiedätte tämän paremmin kuin minä, ei tarvitse käydä läpi turvapaikkamenettelyä, vaan sitten voidaan palauttaa joku henkilö ilman tällaista menettelyä. Turvallinen tarkoittaa, että täytyy käydä läpi tämä turvapaikkamenettely, vaikka se on hiukan lyhyempi. Eli nämä ovat nämä kaksi eroa näissä keskusteluissa. Ja sitten turvalliset kolmannet maat. Tästä ei voida tehdä päätöstä EU-tasolla. Tästä päättävät yksittäiset jäsenvaltiot, kun taas turvallinen maa on asia, josta voidaan päättää yhdessä EU-tasolla. Eli sekin on yksi suuri ero. Spinelin kanssa olen samaa mieltä Kaikki palauttamismenettelyt kuuluvat tähän alueeseen, jossa meidän täytyy noudattaa ihmisoikeuksia tietysti. Sitten halla niin tämä oli ihan selvä asia, jonka totesitte. Eli jotkut jäsenvaltiot toimivat paremmin ja jotkut jäsenvaltiot toimivat paremmin tiettyjen kolmansien maiden osalta. Eli viime kuukausina olemme yrittäneet yhdistää kaikkia jäsenvaltioita, jotta voidaan nähdä, miksi te olette niin hyviä maiden X, Y ja Z osalta. Tässä on tietysti tällainen oppimiskäyräkin jäsenvaltioiden välillä. Joskus se johtuu siitä, että on vanhoja siirtomaayhteyksiä tai joskus on jotain konkreettista neuvotteluvaraa ja äh, joskus jäsenvaltio on löytynyt joku hyvän kikan ja saanut vakuutetuiksi kumppanimaan. Ja meidän täytyy katsoa kaikkia näitä eri elementtejä. Ja tämä on osa tätä yleistä palauttamispolitiikkaa. Eli jäsenvaltioiden pitäisi keskellä menestystarinoista, mutta myöskin epäonnistumisista. Sitten vielä tämä kirkkosen kysymys. Siinä taisi olla yksi nolla liikaa, siis se oli 30 000 käsittääkseni. Siis internet ei valehtele, mutta meidän täytyy katsoa näitä todellisia kokouksia. Olen ollut kolmessa kokouksessa nyt. Mutta no, periaatteessa Pakistanista vastaus, eli mitä voidaan tehdä Pakistanin osalta. Mehän edellisessä komitean kokouksessa sovimme, että Pakistanin viranomaiset tässä tapauksessa tulevat auttamaan meitä ja komissio on sitten Kreikan viranomaisten rinnalla tässä identifiointiprosessissa, niin kuin se tehtiin aikaisemmin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja täytyy varmistaa, että hyvin useinhan tämä henkilöllisyys on epäselvä. Eli Pakistanin viranomaiset tekevät Kreikan, Frontexin ja komission kanssa yhteistyötä, jotta voidaan edetä tässä asiassa ja voidaan hoitaa näitä kasautuneita tapauksia, joita on jo kertynyt valtavasti Kreikan osalta. Sitten Radev. En nyt halua kommentoida näitä uhkia. Haluan varmistaa, että me olemme yhteydessä kaikkiin kolmansiin maihin, myöskin Turkkiin komiteoissa ja katsomme, mitä sitten tapahtuu paikan päällä. Ja tällä hetkellä, vaikkakaan en voi sanoa, että tämä olisi mikään trendi, niin olemme nähneet, että nämä lukemat ovat laskeneet aika huomattavasti, mitä tulee laittomin maahanmuuttajien Turkin puolelta, joko Bulgariaan tai Kreikkaan mutta tässä on kyse nyt muutamista päivistä. Eli ei nyt pidä yliarvioida tätä. Meidän täytyy katsoa tätä, jotta pystymme sitten näkemään, mihin tilanne kehittyy. Niin, puheenjohtaja, no en nyt varmaan tyydyttävästi vastannut kaikkiin kysymyksiin, kun puhumme älykkäistä rajoista ja tulevista järjestelmistä, niin meidän täytyy sitten ja Dublinin uudistamisen osalta täytyy vielä miettiä IT-järjestelmien käyttöä. Ja tämä siis Holmairille viestiksi. Eli täytyy katsoa, millä tavalla voidaan uudistaa IT-järjestelmiä palauttamismenettelyissä, koska siellä on tiettyjä puutteita, jotka täytyy korjata. Ja toivottavasti tulevina viikkoina pystymme sitten keskustelemaan tästä. Kiitos. Hit. Kiitos kovasti Matias. Harmi antaa vähemmän aikaa tähän, sillä halutaan vastaukset kaikilta edustajilta, jotka ovat tähän koko huolenaiheisiin, jotka tähän liittyvät. Joten kiitos kollegoille, jotka odottivat loppuun asti. Pyytäisin tulkkeja ja pahoittelut Diastimeralle ja Hallaholle, jotka ovat odotelleet tätä viimeistä kohtaa. Ja sopisiko, jos tunnetaan nyt hyvin lyhyesti, tämä kohta 28 Liven valtuuskunta Suomeen 25.26. kesäkuuta. Sen pitämättä puhetta puheenvuoro Dias de Merle, joka oli tämän valtuuskunnan johtaja. Muchas gracias, señor presidente. Primero capítulo de gracias. Gruber. Ensiksi kiitokset Katrin Huberille. Sitä, että hän oli niin hyvä emäntä. Tämä vierailu oli 25.6. kesäkuuta ja paljon kiitoksia Suomen viranomaisille myöskin. Tar- Kysymys oli siitä, että halusimme ymmärtää, miten Suomen järjestelmä toimii. Vierailimme pilottiprojekteissa lähellä Helsinkiä ja myöskin lähempänä Venäjän rajaa. Näemme Suomen sekä maahan tulee että maasta poistumisjärjestelmiä. Arvostimme viranomaisten yhteistyötä. Ja läheistä yhteistyötä Venäjän rajalla. Matkustimme. Me näemme myöskin tällaisen vartioaluksen. Se oli aika unohtamaton kokemus. Sitten vierailimme Helsingin satamaassa Näimme näitä rajatarkastuspisteitä. Näimme lautan, jolla oli kiinalaisia matkustajia. Heillä oli kaikilla passit. Me näimme, miten nämä ihmiset ylittivät älykkäitä rajoja. Ja viimeinen vierailun osa, joka oli erityisen kiinnostava, oli lentokentällä, jossa näemme jälleen tätä järjestelmää toiminnassa. Tämä oli oikein opettavainen käynti. Ja olen oikein iloinen virastolle, joka helpotti toimintaamme. Kiitos. Thank you very much, Mr. Diaz -Mera. Kiitos kovasti, Mr. Diaz Mera. Pahoittu, että tämä käsiteltiin kokouksen lopussa. Se oli esitystä lopussa. Tämä älykäitä rajoja koskeva raportti. Tätä valita. Kiitos kovasti tästä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Jos ei, niin kiitos edustaja Diastomere ja muille kollegoille, jotka olivat mukana valtuuskunnan matkalla. Kiitos kollegoille, jotka pysyvät täällä loppuun asti ja henkilöstölle. Onko muita asioita? Jos ei, niin huomattaisin. Seuraava kokous 29. helmikuuta Brysselissä 17. helmikuuta yhteinen kokous Jurin ja Liben välillä. Ja sitten kuuleminen myöhemmin, jossa käsitellään demokratia- ja oikeusvaltioperiaatetta muun muassa. Kiitoksia kovasti.